Äh, Hyvät naiset ja herrat, jatkamme kokoustamme sydämellisesti. Tervetuloa. Toivottavasti nautitte hyvän lounaan. Ja ensinnäkin ilmoitusasiat. Pyydän, että voitte hyväksyä myöskin äh, ne seikat, mitä koordinaattorit keskenään ovat ehdottaneet. eli legal protection of EU's final interests. Rouva Kresle tulee valmistelemaan tästä asiakirjan. Toivottavasti voitte hyväksyä sen. Näin on. Ja sitten kysymyksestä, joka koskettaa rakennerahastoja. sosiaalirahasto siis. Siitä on EPP vastuussa ja kansanpuolueen ryhmän nimiä, nimeä meille esittelijän ja me teemme tämän kirjeen muodossa. Olemme toimivaltainen valiokunta. Sosiaalirahastot kuuluvat tietenkin sosiaalivaliokunnan toimintaan, toimivaltaan, mikä muu ei ole mahdollista, ja kansanpuolueryhmä nimeä esittelijän, ja tämä tehdään sitten puheenjohtajan kirjeen muodossa. Ja sitten hyväksyttävästä virheriskistä eilen keskusteltiin jo pitkään, ja kun täällä ohtaja täytyy olla toimielinten välillä, niin tämän lainsäädäntökauden kauden loppuun asti puheenjohtaja hoitaa nämä kontaktit ja tämä myöskin on hyväksytty näin. Sitten helmikuussa tulemme keskustelemaan niin kutsutusta vertaisarviosta, peer reviewstä. Se on myöskin hyväksytty. Ja sitten erityiskertomuksista siis tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksia odottelemme maaliskuuhun 2009 ja odotamme silloin European Union's Public Health Program 2003-2007 eh, englanninkielisellä nimeltä siis, ja kansanpuolen ryhmä on siitä vastuussa ja he tulevat nimeämään jonkun. Ja yleisesti voin sanoa tästä, ja sanon, että myöskin seuraavasta eri erityiskertomuksesta niin paljon kuin mahdollista haluamme tällä lainsäädäntökaudella hoitaa, mutta meidän täytyy kuitenkin varata riittävästi aikaa. Meidän ei erityiskertomuksia kannata enää maaliskuussa käsitellä ja sitten vasta kun tulee uusi parlamentti, että se käsit, jatko käsittelisi sitä. Minä toivon, että kun puhutaan vastuuvapauden myöntämisestä, niin sihteeristö käsittelee sitä ja sitten mietinnöt, jotka tästä on, niin ne on taas jaettu. Minä siteraan tätä englanninkielellä. Report 8 2008 is cross compliance and effective policy. Janusz Wojciechowski is here the Berichterstatter. Siis Janusz on esitteli. 9 2008 the effectiveness of eu support in the area of freedom security and justice for belarus moldova and ukraine. tässä esittelijänä on Roa Mariusha Ivanova Lutseva ja sitten myöskin vielä kertaalleen eh, tilintarkastustuomioistuimelta tulee erityisesti Services in Sub-Saharan Africa, hier wäre Bart Eli tästä Afrikasta Bart Stas on esittelijä ja 2008, the Instrument for Structural Policies for Pre-Accession, ISPA 2006. Und hier wäre tässä kohdin sosiaalidemokraattien ryhmä ehdottaa varapuheenjohtaja Liberatskia esittelijäksi. Siis Liberatski. No niin, tämä merkittiin tiedoksi, kiitoksia. Ja sitten viimeinen kohta vielä. Tässä on Olafin valvontaviraston äh, uudistaminen. Muistatte, että tästä oli Gresslen mietintö. Tämä on osittainen uudistus, jolloin tämä valvontakomitea uudistetaan. Tästä oli herra Kalasin kirje ja herra Pöttering on parlamentin kannan ilmaissut puhemiehenä. Eilen saimme puheenjohtaja Kalasilta vastauksen ja koordinaattoreiden ehdotus on, että pyrimme laatimaan työryhmän ja sitten työryhmä koostuisi tämän valiokunnan työvaliokunnasta ja sitten Rouva Kresslestä, joka on pysyvä Olaf-esittelijä. Tämä myöskin hyväksyttiin, kiitoksia. Näin kaikki koordinaattoreiden suositukset on hyväksytty ja näin siirrymme esityslistaan, mutta ennen, ennen kuin siirrymme käsittelemään esityslistan asioita, niin haluaisin sanoa, että koska me olemme myöskin online mm, netissä, niin tätä ei oikein ehkä ymmärretty tätä Eli me kannatamme avoimuutta ja me olemme valiokunta, jonka asioihin tämä myöskin kuuluu niin, että näiden kahden päivän ajan maailmanlaajuisesti ähm, meitä, meidät nähdään. Äh, vaikka minun kasvonikin on nähtävissä maailmanlaajuisesti, niin on täällä muitakin, jotka nähdään. Ja sitten siellä ihan viimeisellä rivillä meillä on arvoisa entinen kollega Freddy Plack, Eh, ja minä olen hänen henkilökohtainen ystävänsä ja Fredi toivotan sinut sydämellisesti tervetulleeksi tähän vanhaan valiokuntaasi. Fredi Plak oli pitkän aikaa tämän valiokunnan varapuheenjohtaja, joten sydämellisesti tervetuloa vanhojen kavereiden parin Fredi. So, Joten sitten siirrymme käsittelemään kohtaa 14 esityslistalla vuoden 2007 koskevan vastuuvapauden myöntäminen komissiolle. Herra Odi on esittelijä ja me toivotamme tervetulleeksi nyt Rova Danuta Hybnerin ja myöhemmin herra Potocnik tulee myöskin paikalle. Tilintarkastustuomioistuimesta toivotan tervetulleeksi rouva Kaljulaidin, tervetuloa ja sitten herra Noakin. Sydämellisesti tervetuloa tänne talousarvion valvontavaliokuntaan. Ja nyt ensinnä tilintarkastustuomioistuimella on puheenvuoro. Eli rouva Kaljulait, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Thank you, Chairman, honorable members of the... Kiitoksia puheenjohtaja ja valiokunnan jäsenet, komission jäsen. Kommentoin nyt tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen tärkeimmistä havainnoista kohesiopolitiikan alalla. Kohesiopolitiikka koostuu neljästä rakennerahastosta ja kohesiorahastosta. Vuonna 2007 yhteisön kohesiopolitiikan rahoitukseen määrättiin 42 miljardia euroa, eli 36,9 prosenttia kaikista EU-budjetin maksuista vuonna 2007. Tilintarkastustuomioistuin tarkasteli maksuja rakenne- ja kohesiorahastoista sekä vuonna 2007 näistä rahastoista maksettu maksujen oikeudellisuudesta ja säännönmukaisuudesta. Sekä jäsenvaltiot että komissio ovat tehneet tarkistuksia, ja kuten tiedätte, jäsenvaltioiden tarkistusten tarkoituksena on havaita ja ehkäitä virheitä yksittäisissä maksuissa. Tilintarkastustuomioistuin analysoi 16 hanketta jäsenvaltioissa ja Tilintarkastustuomioistuin katsoi, että 11 näistä järjestelmistä oli osittain tehokkaita, kolme oli tehotonta ja kaksi oli tehokasta. Suurimmat heikkoudet tarkastusjärjestelmissä liittyvät riittämättömiin päivittäisiin tarkastuksiin kulujen osalta. Ei huomattu ajoissa, että asiakirjoja puuttui ja myöskin julkisten hankintojen osalta oli heikkouksia. Maksuviranomaisen osalta ei oltu myöskään tehty päivittäisiä tarkoituksia, tarkistuksia, ja tilintarkastusviranomaiset eivät ole tehneet riittävästi tarkistuksia alemmilla tarkastustasoilla. Komission valvontajärjestelmä on toinen valvontataso kohesio-ohjelmissa, ja sen tarkoituksena on vähentää riskejä sen suhteen, että jäsenvaltioissa on tehotonta valvontaa Siis toisin sanoen, siellä ei ole niinkään niin paljon virheitä, mutta tämä on tärkeää, jotta ymmärrettäisiin komission rangaistusmekanismi. Maksut voidaan keskeyttää, ja tämä koskee kaikkia menoja jäsenvaltioissa, mutta ei kuitenkaan yksittäisiä hankkeita. Komissio on havainnut tehotonta valvontaa jäsenvaltiossa tilintarkastustoiminnassa. Ja tilintarkastustoimistuin analysoi kahta tilintarkastusta, jota komissio on tehnyt kohesioalalla. Ja valtaosassa tapauksia tilintarkastukset oli suunniteltu ja suoritettu riittävällä tavalla. Ja vuonna 2007 komission oma vuosittainen kertomus sisältää summan, joka on riskialtiimpi kuin vuonna 2006 Eli tämä osoittaa, että komissio on nyt noudattanut tilintarkastustuomioistuimen analyysin suosituksia. Komission on varmistettava, että säännönvastaiset menot peritään takaisin jäsenvaltioista, ja komission pitää siksi kerätä, analysoida ja valvoa tätä prosessia. Mutta vuonna 2007 komissio ei vielä pystynyt osoittamaan, että kaikki väärin perusten menetyt varat olisi peritty takaisin jäsenvaltioista. Tämä uudistus luvattiin vuodelle 2008, mutta tehokas valvonta ei sinänsä ole tarkoitus. Tehokkaan valvonnan tarkoitus on ennaltaehkäistä maksuissa esiintyviä virheitä. Tilintarkastustoimistuin tarkasteli 180 maksua vuodelta 2007. Ja 46 prosenttia näistä hankkeista katsottiin virhettömiksi. Ne oli maksettu oikealla tavalla ja niiden kohdalla oli myöskin noudatettu sääntöjä aivan oikein. Ja vuonna 2006 tämä lukema oli 31 prosenttia. Sitten ERDFn osalta Virheet yleensä liittyvät tukikelpoisuuteen ja julkishankintojen virheisiin. ESFn ohdalta ongelmat liittyivät siihen, että henkilöstökulut oli yliarvioitu ja mukaan oli otettu kuluja, jotka eivät ole tukikelpoisia. Tilintarkastustuomioistuin, kuten viime vuonnakin, on laskenut, kuinka paljon on maksettu liikaa, ja tämä osoittaa, kuinka paljon maksuja on annettu, joita ei olisi pitänyt antaa. Tänä vuonna tilintarkastustuomioistuin katsoo, että alaraja on 11 prosenttia, eli se tarkoittaa, että tuomioistuin katsoo, että laskuvirheiden osuus on 11 prosenttia tai enemmän. näistä laskelmista on kuitenkin luettu pois sellaiset virheet, jotka ovat ei määriteltävissä. No mitään yksinkertaista vastausta ei siihen kysymykseen, onko rahat menetetty. On vain selvää, että silloin kun varoja käytetään, oikeudellisuuteen ja sananmukaisuuteen liittyviä virheitä on esiintynyt ja on epätodennäköistä, että varoja saadaan takaisin niiden loppusaajilta. On todennäköisempää, että jäsenvaltiot korvaavat nämä hankkeet uusilla. Ja koska olemme nyt ohjelmakauden 2026 loppuvaiheessa, on tärkeää osoittaa, että tämä vaihe on tärkeä rakennerahastomenojen osalta. Sitten vielä muutama sana tilintarkastustuomioistuimen suosituksista. Aina kun virheitä on paljon, silloin ehdotus on aina, että täytyy varmistaa, että hallinto- ja valvontaketju toimii. Ja tilintarkastustuomioistuin tietää ja on todennut tästä myöskin vuosikertomuksessa, että tämä saattaa johtaa suurempiin kustannuksiin komission osalta ja myöskin jäsenvaltioiden ja loppuvastaanottajien osalta. Siksi tuomioistuin on suositellut, ja siteraan komission viestintä. Eli poliittisten viranomaisten pitäisi valmistautua uudistamaan täysin EUn budjettia ja miettiä näitä kuluja tulevaisuudessa. Kiitoksia. Äh, dankeschön. Monet kiitokset Rouva Kaljulait. Kiitoksia myöskin tästä hyvin täsmällisestä yhteenvedosta. Hyvin lyhyessä ajassa olette sen laatineet ja minä uskon, että tässä meidän parlamentaarikkojen pitäisi jotakin ottaa opiksi. Kiitoksia. Rova komission jäsen, teillä on puheenvuoro. Rova Hybner, olkaa hyvä. Mr. Chairman. Puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet tiintarvostuomioistuimen jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin aluksi kiittää Rova Kalilaittea hänen erittäin tasapainoisesta ja oikeudenmukaisesta esittelystä. Tuomioistuin on havainnut, että parannusta on tapahtunut, se on antanut sille tunnustusta ja tehnyt myöskin selväksi, että tämä ei vielä välttämättä kovinkaan paljon heijastu virheiden määrään. Me otamme vastuun budjetin täytäntöönpanosta erittäin vakavasti. Viime vuoden helmikuussa hyväksymä toimintasuunnitelmilla vahvistetaan to- rakennetoimien valvontaa. Teimme tämän poliittisen sitoumuksen, koska saimme selkeitä viestejä teidän valiokunnaltanne vuonna 2006 vastuuvapausmenettelyn yhteydessä. Te halusitte tiukkoja toimia, jotta virheitä olisi vähemmän tällä politiikan alueella. Uskon, että olemme nyt toteuttaneet tätä sitoumustamme. Komissio hyväksyy lopullisen kertomuksen toimintasuunnitelmasta 3. päivä helmikuuta. Tämä osoittaa, että suurin osa näistä 37 toimesta on saatu pistettyä täytäntöön ja komissio on ollut erittäin tiukasti valvomassa tämän alueen politiikkaa. Voin antaa tästä kolme esimerkkiä. Vuonna 2008 me hyväksyimme kymmen päätöstä, jotka liittyvät maksujen jäädytyksiin, koska jäsenvaltiot eivät olleet ryhtyneet riittävän tiukkoihin toimiin valvontajärjestelmän puutteiden korjaamiseksi vuonna seitsemän oli yksi ainoa tällainen jäädyttämispäätös. Mitä oikaisuihin tulee, komissio hyväksyy 26 päätöstä verrattuna vuoden seitsemän 16 päätökseen oikaus vuonna 2008 aluekehitysrahaston, sosiaalirahaston ja kohesiorahaston suhteen olivat yhteensä 1,1 miljardia 2026 kaudelle 94-95 kaudella tämä luku oli vain 1,5 miljardia euroa. Eikä kasvua oli viisinkertainen määrä verrattuna vuoteen 2007. Nyt on vielä tuloillaan noin 2,8 miljardia näitä oikaisuja. Olemme pyrkineet määrittelemään virheitä tuomioistuimen taka Olafin eh, tutkimusten perusteella yli 80 prosenttia oikaisuista, joita ollaan tekemässä, perustuvat komission tekemään oman valvontatyöhön. Minä arvostan sitä, että tänä päivänä lähinnä käsittelemme vuoden 2006 tilannetta, 2007 tilannetta. Tuomioistuimen kertomus antaa hyviäkin uutisia. Nyt kokonaisarvio on parempi valvonta järjestelmän toimivuudesta kuin koskaan aikaisemmin. Sekä komission että jäsenvaltioiden järjestelmät ovat ensimmäistä kertaa keltaisella merkittyinä, eli osittain tehokkaita sen sijaan, että näyttäisi vain punaiselta. Merkittävä parannus on saatu myöskin tuomioistuimen arvioihin, jotka liittyvät ohjelmien hallintoon silloin kun niitä auditoidaan, tilintarkastajan tarkastellaan tilejä jäsenvaltioiden tasolla. Rova Kaljureita totesi, että 16 ohjelmasta, jotka tuomioistuin tarkasti, vain kolme oli sellaisia, joiden suhteen todettiin, että valvonta oli tehotonta vuonna 2006. Näitä oli 13-19 sellaisia, jotka olivat huonolla tolalla. Prosenttiosuuksienkin laskettuna hankkeiden tilanne paljon parempi niiden suhteen, joissa ei ollut virheitä. 15 prosenttia oli parantunut niiden hankkeiden määrä, joissa ei virheitä ollut verrattuna 2007. Tuomioistuin pitää myöskin parempana tilanteen, joka liittyy vuotuisiin toimintakertomuksiin rakennetoimista vastaavassa pääosastossa. Tämä tarkoittaa sitä, että enää ei ole merkittävää eroa komission oman arvion ja tuomioistuimen arvion välillä. Joten nyt ollaan menossa oikeaan suuntaan. Tämä osoittaa, että ponnistelut, joihin komissio on ryhtynyt viime vuosina, parantamalla tilintarkastusta, antamalla koulutusta ja suuntaviivoja ja ohjeistusta ovat alkaneet tuottaa hedelmää. Haluaisin painottaa kuitenkin, että 11 prosentin virhetaso on tietenkin liian suuri. Kuinka sitten komissio aikoo jatkossakin parantaa, että järjestelmä paranee ja kuinka sitten myöskin virheiden taso näkyvästi paranee? Ryhdymme viiteen toimeen. Ensinnäkin jatkamme edelleenkin tiukalla linjalla Teimme oikaisuja, perimme rahaa takaisin, koska tämä motivoi jäsenvaltioitakin hoitamaan asiansa kunnolla ja hoitamaan primaaritason valvonnan kunnolla. Toiseksi varmistamme, että tiukka valvonta, jota käytettiin vuonna 2007 kolmetoista kaudella, toimii käytännössä hyvin ja myöskin tilinpäätösmenettelyt hoidetaan erittäin tiukasti vuoden 2006 ohjelmista aina eteenpäin ja olemme varmistaa, että jäsenvaltiot pitävät kiinni lupauksista liittyvät vuotuisiin toimintakertomuksiin budjettiviranomaiset maaliskuussa tulevat sitten tarkastelemaan vuoden 2008 yhteenvetokertomuksia. Voin vakuuttaa teille, että komissio tekee aktiivisesti työtä yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, jotka ovat vapaaehtoisesti suostuneet toimittamaan kansallisia menoja koskevia ilmoituksia, koska tämä jäsenvaltioiden sitoumus saattaa olla merkittävä tekijä, jolla voidaan parantaa hallintoa tasolla. Viidenneksi olemme ryhtyneet radikaaleihin toimiin yksinkertaistamisen varmistamiseksi yleinen sopu siitä, että sääntöjen monimutkaisuus on yksi niistä syistä, miksi virheitä sattuu niin paljon. Niin ikään olen perustanut asiantuntijatyöryhmä, joka tarkastelee hyvin nopeastikin sitä, onko olemassa muitakin yksinkertaistamistoimia, jotka auttavat parantamaan ja pistämään täytäntöön asioita paremmin lyhyellä aikavälillä. Haluan kuitenkin tehdä selväksi, että komissio tulee vastustamaan kaikkia muutokset liittyvät asetuksiin tai sääntöihin niin, että valvonta heikkenisi kaudella 2007-2013. Sitten sallittavan virheriski. Tämä on erittäin relevantti rakennepolitiikan puolella kahdestakin syystä, koska kyseessä on politiikan alue, johon liittyy sisäisesti jo monia riskejä, koska kyse on investoinneista ja tässä investoidaan pitkän aikavälin kehitykseen. Ja tässä on eri moninaisia operaatioita, monimutkaisia kytköksiä kansallisella ja paikallisella tasolla. Lisäksi kyse on monivuotisesta politiikasta ja valvonta merojen suhteen toteutuu vuosien mittaan hyvin pitkällä ajalla. Tämä tarkoittaa sitä, että vuotuinen virheiden määrä ohjelman täytäntöönpanossa saattaa olla alkuvaiheessa suurempi kuin ohjelman takaa hankkeen loppuvaiheessa. Lopuksi puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, kohesiopolitiikka on erittäin tärkeää unionin politiikan osa-aluetta, niin kuin tuli selväksi, kun tarkasteltiin kohesiopolitiikan roolia silloin, kun pyritään taloutta elvyttämään Euroopassa, annettiin tämä elvytyspaketti. Sen vuoksi meidän pitäisi todellakin pyrkiä vähentämään virheiden määrää kohesiopolitiikan puolelta. Tämä on erittäin tärkeää. Toimijuistamme kertomus vuodelta 2007 pitää sisällään erittäin hyviä merkkejä edistyksestä. Tälle voimme rakentaa jatkossakin teidän valiokuntanne rooli on merkittävä. Nyt on ryhdytty vahvoihin toimiin komission puolella toimintasuunnitelman täytäntöön panemiseksi ja positiivisia tuloksia on tulossa. Ja voin vakuuttaa teille, että jatkamme tällä samalla tiellä tulevaisuudessakin. Kiitoksia, rouva komissaari. Ennen, ennen kuin esittelijälle annan puheenvuoron, niin haluaisin sanoa, että olen hyvin iloinen siitä, että alueiden komitean varapuheenjohtaja herra Olbricht ja myöskin rouva Grell, joka on alueen sihteeri ähm, aluekomiteassa, alueiden komiteassa, niin että te olette täällä läsnä ja sydämellisesti tervetuloa. Ja nyt äm, yleisesittelijämme Jean-Pierre Odi, niin kutsutusta ping-pong-menettelystä. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja ensimmäiset sanat komission jäsenelle Haluaisin kiittää teitä näistä täsmennyksistä, joita teitte tässä kokouksen aluksi. Myöskin haluaisin kiittää Kalen Julia hänen esityksestään. Sen pohjalta voimme nyt käydä tätä keskustelua. Eräs ystäväni hautajaiset pidetään tänään ja joudun lähtemään takaisin omaan maahani ja sitten kun Potocin paikalla en ole itse enää täällä ja pyydän anteeksi, että joudun lähtemään. Komission jäsen, kuinka paljon maksuja te suoritatte kaikissa politiikan aloilla, joista te vastaatte, koska maatalous, kohesiopolitiikka ja toinen suuri politiikka. Eli kuinka paljon te suoritatte maksuja vuodessa? pas le montant, le nombre de paiements. Siis ei summia, vaan nämä maksujen lukumäärä. And you're waiting for the reply. Oletatko, että minä vastaan nyt heti? No, hyvä on. Yleisesti ottaen voin todeta, että komissio suorittaa keskimäärin kolme väliaikaista maksua per ohjelma joka vuosi, eli noin 1600 maksua vuosittain. Nämä maksut edustavat maksuja avoimia, avoina, avoin, avoina olevia tai meneillään olevia hankkeita varten, joten tarkkaa tietoa tästä ei ole, eikä voikaan olla näiden lukumäärästä, mutta aluekehitysrahaston suhteen katsomme, että kokonaisluku on noin 700 000. Tästä täytyy ottaa huomioon tietystikin maksujen suuruus tai hankkeiden suuruus. Pieniä hankkeitakin on paljon. Ehkä työllisyyspääosaston kollega tietää näistä paremmin kuin minä. Ymmärsikö nyt oikein? Eli 700 000 maksua vuodessa. Mikäli sallitte, ehkä Pääjohtaja Martin voisi vastata tämän tarkemmin. Thank you, Chairman. Kiitoksia, puheenjohtaja. Komissio tekee välimaksuja jäsenvaltioille hankekohtaisesti. Ja kuten komission jäsen sanoi, keskimääräisesti meillä on kolme välimaksua per hanke per vuosi. Ja koska on 545 hanketta rakennerahastoissa, se tarkoittaa, että yhtenä vuonna komissio tekee noin 1600 välimaksua jäsenvaltioille näihin hankkeisiin. Mutta sen lisäksi on näitä yksittäisiä hankkeita näiden ohjelmien sisällä, eli maksut jäsenvaltioille ovat maksuja näihin yksittäisiin hankkeisiin. Ja kuten komission jäsen totesi, komission tasolla meillä ei ole yksityiskohtia kaikista hankkeista, koska sehän hoidetaan jäsenvaltioiden tasolla mutta arvioimme, että on noin 700 000 hanketta yhteensä yhtenä vuonna. Hankkeita saattaa olla puolet siitä, ja sosiaalirahastossa on yli miljoona hanketta. Eli näin yhden vuoden välimaksujen lisäksi on maksuja todennäköisesti yli miljoonaan hankkeeseen. Kiitoksia, pääjohtaja. Te teette maksuja siis jäsenvaltioille, mutta jäsenvaltiot sitten maksavat näitä komission nimissä. Eli komissio varoja hallinnoidaan osittain jäsenvaltiolla. Sitten 180 maksua ja niiden pohjalta on tehty lausunto. Onko se nyt riittävä, kun katsotaan kuinka paljon näitä maksuja on, siis 700 000 kuitenkin? Thank you. Kiitos. Sallin, että vastaan tähän teknisluontoisesti. Vastuuvapausmenettelyssä käytetään 180 maksua pohjana toisin kuin rakennerahastopuolella, joten luottamuksellinen, luottamuksen taso on, että mikäli 180 maksussa ei ole virheitä, niin tuomioistuin voi antaa myönteisen lausuman ja todeta, että maksut ovat kunnossa virheettömiä. Näin tämä varmennus malli toimii otantatutkimuksen suhteen. Kuitenkin mikäli me vakuuttuneita aikaisemman kokemuksen valossa siitä, että tulos todennäköisesti tulee olemaan kielteinen, silloin voimme ottaa suuremmankin otannan tilastollisesti katsoen validisti, mikäli virheitä on, ja sitten tulemme arvioon, joka liittyy virheiden määrään tai todennäköisen virheiden määrän 180 maksua osoittavat sen, että 95 prosenttisesti voidaan olla varmoja siitä, että virheet ovat alle 11 prosentin luokkaa vuonna 2007. Olen varma, että tämä on täysin validi menetelmä myöskin kansainvälisten normien valossa. Merci, euh, merci, madame. Kiitoksia. No, palaan vielä tähän menettelyyn eli tähän nelivuotisraporttiin toimintasuunnitelmaan. Tehän tästä puhuitte komission jäsen. Eli tämä 12 prosentin virhetaso vuonna 2006, ja nyt se oli 11 prosenttia. Mikä on teidän yleinen tunteenne näistä toimintasuunnitelmista, niiden vaikutuksista, ja voivatko ne todellakin laskea tätä virhemarginaalia? Ja henkilökohtaisesti, mitä mieltä olette tästä tuomioistuimen arviosta. Eli 11 prosenttia summista pitäisi palauttaa, koska niiden maksulle ei ollut perusteita. Eli mitä mieltä olette näistä 180 maksusta? Ja kokonaisvarhan 700 000. The, the commission, uh... Uskoakseni komissio ja me kaikki muutkin katsomme, että 11 prosentin virheen taso on taso, jota emme voi hyväksyä. Siksi olemme sitoutuneet siihen, että virhemarginaalia tai määrä täytyy pienentää. Siksi hyväksyimme tämän toimintasuunnitelman, jolla on tarkka tarkoitusperä. Tässä keskitytään joukkoon toimia, jotka mahdollisesti aiheuttavat virheitä, tai pikemmin kautta vähentämään virheitä. Olemme tehneet tämän selväksi myöskin avauspuheenvuorossamme. Olemme pitkälti myöskin onnistuneet saamaan tuloksia aikaan toimintasuunnitelmasta. Ja katsomme, että me edistymme pikkuhiljaa tätä strategista tavoitetta pienentää virheiden määrää. Voin myöskin todeta että tässä vaiheessa, että tänä päivänä me tiedämme, minkä tyyppisistä virheistä lähinnä on kyse. Virhetyypit on määritelty ja voimme keskittää huomiomme juuri näihin. Esimerkiksi silloin, kun on kyse julkisista hankinnoista, joka on kaikkein todennäköisin virheiden lähde – ruohonjuuritason politiikassa jäsenvaltioiden tasolla. Olemme näiden suhteen järjestäneet joukon seminaareja. Olemme pyrkineet parantamaan tiedottamista eri vaatimuksista, joita täytyy noudattaa. Olemme myöskin pistäneet jäsenvaltiot liikekannalle, jotta ne tekisivät enemmän kouluttaakseen ihmisiä alueellisella ja paikallisella tasolla lisätäkseen ihmisten tietoisuutta näistä ongelmista. Olemme niin ikään antaneet suosituksen jäsenvaltioille, jotta ne keskittyisivät enemmän näiden oikaisuiden ja epäsäädönmukaisuuksien määrittelemiseksi silloin, kun tehdään omia tilintarkastuksia jäsenvaltioiden tasolla. Keskitytään epäsäännönmukaisuuksien jäljittämiseen. Olemme myöskin määritelleet eri toiminnan tasot erityyppisten virheiden tai ongelmien suhteen. Silloin kun on kyse päivittäisestä hallinnollisesta tarkastuksesta, olemme toimintasuunnitelmassa keskittyneet juuri tähän puoleen. Olemme järjestäneet kohdennettuja tilintarkastuksia eri hallinnollisissa elimissä, järjestäneet myöskin seminaareja, ei pelkästään hallintoviranomaisia varten, niin kuin yleensä on otasen laita, vaan myöskin sertifioiville elimille on järjestetty seminaarilla. Herra Besha on lähettänyt erittäin hyvän viestin tässä suhteessa näiden seminaarienkin osalta niin virheestä on kyse, täytyy muistaa myöskin hankkeiden rahoittamisehdot. Jotkut ovat vakavia ongelmia, mutta kaiken kaikkiaan voin todeta, että kyse oli siitä, että rahat menisivät hukkaan. 180 hankkeesta vain kaksi oli sellaisia, että tuomioistuin havaitsi, että oli syytä epäillä petosta. Olafin lukujen mukaan petosepäilyjä oli 0,31 prosenttia sitoumuksista rakennerahastopuolella siis epäiltyjä petostapauksia, mutta mikäli tutkittaisiin tapaukset, todellisuudessa saattaisi olla, että luku olisi vielä pienempi. Joten lyhyesti sanottuna toimintasuunnitelma on ottanut mukaan kaikenlaisia toimia, jotka keskittyvät kaikkein suurimpiin huoliin, aiheisiin ja riskin lähteisiin. Ja toimet ovat pistäneet liikkeelle myöskin jäsenvaltiot. Jäsenvaltiotkin ovat joutuneet tekemään oman osuutensa, joten nyt ollaan oikealla jäljellä. Olen vakuuttunut siitä, että tai voitte olla vakuuttunut siitä, että me jatkamme edelleenkin työtä virheiden vähentämiseksi. Merci, madame la commissaire. Donc... Kiitoksia. Eli päättelen tästä vastauksesta että te katsotte, että 11 prosenttia on raja, jota ei voida hyväksyä, koska se on liian korkea. Mutta te olette samaa mieltä tästä havainnosta, eli siitä, että 11 prosenttia näistä summista on sellaisia, joita ei olisi pitänyt maksaa. Vaikkakin nyt yritetään vähentää näitä virheitä. Eli johtopäätös on, että petoksia lähestulkoon ei esiinny ja tämä pantiin merkille silloin, kun tilintarkastustoimistojen puheenjohtaja oli täällä esittelemässä kertomusta. No sitten nämä vuosikertomukset. Vuoden 2006 vastuuvapausmenettelyssä, ja hän on esittelijä kollegani paikalla. Hän teki hyvin paljon työtä Jörgensen viime vuonna. Euroopan parlamentti halusi, että arvioitaisiin vuosikertomusten laatua maataloudessa, rakennepolitiikassa ja kalastuksessa – Tähän mennessä tätä arviointia ei ole vielä tehty. Milloin aiotte tehdä sen ja toimittaa tulokset parlamenttiin? että nämä vuosikertomukset tässä muodossa tuovat todellista lisäarvoa tähän prosessiin, jossa halutaan nyt parantaa yhteisön varojen käytön tehokkuutta? Sorry, we have been working... Me olemme tehneet yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa viimeisen kahden vuoden ajan. Ensinnäkin halusimme varmistaa, että nämä vuosikertomukset todellakin tehdään. Ja ensimmäistä kertaa ne tehtiin viime vuonna, mutta tänä vuonna me annoimme lisäohjeita viime vuoden joulukuussa, jotta voimme parantaa laatua ja näiden kansallisten yhteenvetojen hyödyllisyyttä. Neiden pitää olla vertailukelpoisia ja niiden pitää olla hyödyllisempiä myöskin jäsenvaltioille ja meille komissiolle ja myöskin Euroopan parlamentille ja tilintarkastustuomioistuimelle. Ja te ehkä muistatte, että se ei ollut mitenkään helppoa, koska vuonna 2007 me uskoimme, että jäsenvaltiot toimittaisivat näitä yhteenvetoja, ja alkureaktio jäsenvaltiosta oli erittäin kielteinen, ja neuvosto, neuvostossa jäsenvaltiot puhuivat siitä, että varainhoitoasetus ei kata kautta 2006 ja siksi jäsenvaltioiden ei tarvitse toimittaa näitä vuosikertomuksia, mutta lopuksi komission ponnisteluiden jälkeen kaikki jäsenvaltiot yhtä lukuun ottamatta olivat toimittaneet nämä vuosittaiset yhteenvedot, jotka kattoivat nämä minimivaatimukset – ja nyt meidän täytyy tarkastella tätä kysymystä, koska uskomme, että jäsenvaltioilla tavoimme saada paljon syvällisempiä vuosikertomuksia, joissa on analysoitu paljon enemmän niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat valvontaan, eikä pelkästään luet, luettella, millaista valvontaa on harjoitettu tänä aikana. Eli näissä uusissa ohjeissa olemme pyytäneet, että jäsenvaltiot korostaisivat enemmän tätä analyysiä nähtä yhteenvedoissa ja tarkastuslausuma osissa vuosikertomuksissa. Eli komissio kehottaa jäsenvaltioita tekemään näistä vuosikertomuksista jotain muutakin kuin pelkästään luettelua olemassa olevista tiedoista – ja äskettäin jäsenvaltioille toimitettiin kirje ja pyydettiin, että tämä todellakin otettaisiin huomioon. Ja tänä vuonna emme saa pelkästään tietoa näistä seikoista, vaan myöskin saamme analyysin siitä, miten järjestelmät toimivat jäsenvaltioissa. Ja myöskin saamme vähän diagnoosia ongelmista ja voimme miettiä ratkaisuja. Voimme katsoa, millaisia hyviä käytänteitä on jäsenvaltioissa – ja sitten myöskin jäsenvaltiot itsessään voivat hyötyä näistä järjestelmistä. Me olemme oikealla tiellä. Jäsenvaltiot toimittavat meille näitä tietoja, mutta me yritämme nyt vielä parantaa näiden tietojen laatua ja käytettävyyttä sekä jäsenvaltioissa että Brysselissä. Kiitoksia komission jäsen. No sitten konkreettisemmin, mitä tulee tähän tiettyjen jäsenvaltioiden kriittisen tilanteeseen. Vuoden 2007 yhteenvedossa on sehän on hyvin samankaltainen kuin vuonna 2006, aluepolitiikan osaston pääjohtaja, mitä tulee aluekehitysrahastoon. Sillä on varaus 10 jäsenvaltion osalta. Ja sitten kohesiorahastossa on varauksia viiden jäsenvaltion osalta. Te olette lisänneet tähän vielä, että moniin toimiin ryhdyttiin vuonna 2007-2008 alussa. Tarkoituksena oli selventää yhteishallinto-ongelmia jäsenvaltioiden kanssa. Voisitteko lyhyesti nyt kertoa näistä toimista? Ja sitten jäsenvaltiot, joista tilintarkastustuomioistuin on ottanut huomioon huolenaiheita. Mitä mieltä te olette tästä, koska me olemme erittäin huolissamme tästä heikosta laadusta, mitä tulee yhteishallintoon tilintarkastustoiminnassa. Ja me olemme vähän huolissamme tämän yhteishallinnon toimivuudesta. No ehkä pääjohtaja voisi ensiksi vastata tähän kysymykseen. Thank you very much. Eh, Kiitoksia. No ensinnäkin tärkein väline, joka meillä on käytössämme ja jota yritämme käyttää toimintasuunnitelman puitteissa, on se, mitä kutsuisin tämä työn ja venä strategia push and pull. Eli vetopuolella se, mitä olemme yrittäneet tehdä viimeisen kahden vuoden aikana, on tiedottaa jäsenvaltioita siitä, mitä vaaditaan lainsäädännössä, ja myöskin pyrimme selittämään miten nämä erilaiset tavoitteet voidaan täyttää. Sitten työntöpuolella me olemme muuttaneet lähestymistapaamme vuonna 2007. Ja viime vuonnahan tästä käytiin keskustelua. Ja meillä on nyt erilainen lähestymistapa, mitä tulee maksujen keskeyttämiseen ja oikaisuun. Nyt me reagoimme paljon nopeammin kuin aikaisemmin, ja se jo heijastuu vuoden 2008 luvuissa. Sitten oma tilintarkastustoimintamme. Me yritämme kohdistaa tätä työtä todellakin niihin viranomaisiin, joissa, joihin liittyy suurimmat riskit. Niiden tietojen perusteella, joita me saamme eri tahoilta, aikaisemmista tilitarkastuksista tai tilintarkastustuomioistuimen tarkistuksista tai sitten muiden tietojen kautta. Eli me yritämme kohdistaa työmme nimenomaan niihin kohtiin, joissa nähdään korkeimmat riskit. No, tämä strategia, jota nyt vahvistettiin vuonna 2008, täytyy sanoa, että virhetason osalta vaikutukset ovat, eivät vielä ole näkyvissä. Ja itse odotan, että vuoden 2006-2006 kausi sen osalta meidän varmaan näh, tulee varmaan näkyviin parannuksia ohjelmien tilinpäätöksen osalta. Ja tarkoituksemme on esitellä parlamentille omia arvioitamme näistä muista riskeistä tilinpäätöksen jälkeen, jotta voidaan nähdä, miten tämä monivuotinen prosessi on hoidettu sen jälkeen, kun tilintarkastus on tehty, silloin riski, mä, riskiuhan pitäisi olla paljon pienempi kuin tällä hetkellä. Sitten vuosi 2007-2013 kausi. Toivottavasti meillä on paljon tiukempi lähestymistapa, joka nyt on kirjattu asetukseen, ja jatkamme työtämme. Ja me haluaisimme laajentaa tätä myöskin näihin vuositarkastuksiin – 2007-2013 maksuihin. Ja silloin virhetaso varmastikin laskee. Meille nämä ovat ne tärkeimmät kriteerit, joihin mitataan työmme onnistuneisuutta. Voin ehkä lisätä vielä kaksi seikkaa. Niin toimin osalta, joilla pyritään parantamaan tilannetta jäsenvaltioissa – Yksi komission toimi on pyrkiä lisäämään niiden jäsenvaltioiden määrää, joiden kanssa on allekirjoitettu luottamuksellisuussopimus, luottamusta lisäävä sopimus. Itävalta, Tanska, Ruotsi, Kyprossa, Virro ja Tanskan ja Englannin kanssa ollaan allekirjoittamassa sopimusta. Tämä on aloite, joka vie meidän nähdäksemme meitä eteenpäin kohti yleisiä parannuksia, kun pyritään koordinoimaan tilintarkastustyötä. Ja tämä luo tietyn tyyppisen valiovertailumenettelyn niin ikään niitä jäsenvaltioita varten, jotka eivät halua allekirjoittaa tätä luottamuksellisuussopimusta. Kuten tiedätte, sopimus pätee ohjelmakaudelle 2006. Nythän ollaan sitä päättämässä mutta myöskin uudelle kaudelle 2007-2013 avainelementit tästä aloitteesta tullaan ottamaan mukaan tai on otettu mukaan sääntöihin, joten näillä sopimuksilla on vaikutussa myöskin sääntöihin jatkossa vielä. Lisäksi meillä on muita aloitteita, jotka liittyvät suuntaviivoihin ja koulutuksen antamiseen ja ohjeistukseen. 2007 aloitettiin paljon varhaisemmassa vaiheessa kuin koko ohjelmakausi alkoi. Jo etukäteen toimitettiin jäsenvaltiolle ohjeistusta ja neuvoja ja suuntaviivoja sen suhteen, miten sertifiointielimet toimivat ja kuinka tarkistetaan ja varmistetaan asiat kunnossa. Lisäksi tilintarkastusstrategioiden sääntöjen noudattaminen ja otantatutkimusten asianmukaisuus haluttiin varmistaa etukäteen. Lisäksi juoksevia menoja varten määriteltiin äh, kiinteät summat sosiaalirahastonkin puolella. Lisäksi voitiin havaita parannuksia ensimmäisen tason valvonnassa. Yli 500 ihmistä on ollut mukana tässä työssä. On voitu myöskin havaita, kuinka kiinnostuneita jäsenvaltioiden puolella ollaan osallistumaan ja myötävaikuttamaan tämän prosessin etenemiseen, jotta parannuksia saadaan aikaan. Joten Komissio ei ole yksin tässä ponnistelemassa, vaan muut on saatu mukaan talkoisiin. Kaikki pyrkivät yhteistyöllä saman aikaan vielä lisää edistystä. Sitten nämä maksut, joita tehdään virheiden jälkeen. Pystyttekö seuraamaan näitä takaisinperimisiä loppusajalta? Saattaa olla se riski, että veronmaksajat maksavat tämän kahteen kertaan. Toisen kerran silloin, kun jäsenvaltio joutuu maksamaan näitä varoja takaisin. Seuraatteko nyt tätä ajatuksen juoksua? No ehkä voisin aloittaa ja sitten pyydän, että kollegani täydentävät sitä, mitä sanon. No, kuten tiedätte, meillä on välineitä, eli maksujen keskeyttäminen, ja sitten oikaisut. Ja tietysti ne ovat hyvin ratkaisevia välineitä, joita voimme suojella yhteisön budjettia, mutta myöskin kannustimia parannuksille valvonta- ja hallintajärjestelmissä jäsenvaltioissa. No, vuonna 2008 jo todettiin, että komissio on alkanut oikaista rakennerahastoja ja kohesiorahastojen maksuja sen jälkeen, kun tilintarkastustuomioistuin teki tarkastuksia ja komissio teki myöskin omia tarkistuksiaan. Ja jos nyt katsotte näitä summia, niin tehokkuus on parantunut. Vuonna 2008 me keskeytimme rahoituksen kymmenessä tapauksessa, jotka kattoivat 31 hanketta ja sitten kohesiorahaston hanketta. Komissio tekee työnsä, mutta tietysti jäsenvaltioidenkin on perittävä takaisin varoja, joita on maksettu väärin perustein, aina kun mahdollista. Mutta tietysti tilintarkastukset ovat osoittaneet, että useimmissa tapauksissa, kun virheitä, kun virheet ovat näiden varojen vastaanottajan syytä, mutta joskus virheet ovat myöskin tapahtuneet kansallisella hallinnon tasolla. Eli kansallisessa hallinnossa saattaa olla heikkouksia, eikä virhe aina liity loppuvastaanottajaan. Ja tietenkin tässä tapauksessa maksun takaisinperiminen loppusaajalta ei tule kysymykseen, vaan sitten nämä varat otetaan kansallisesta budjetista. Sanoisin vielä, että meillä on tästä tietoja ja kollegani voivat niistä kertoa enemmän, mutta seurantatoimissamme kaikissa tilintarkastustuloksissa me olemme alkaneet keskeyttää maksuja tai ryhtyneet oikaisuihin. Eli me uskomme, että tällä seurannalla kaikki, mikä havaitaan, peritään myöskin takaisin. Merci, madame la commissaire. Euh, Kiitoksia komission jäsen. Sitten vielä yksi kysymys lopuksi liittyen yksinkertaistamiseen. Tilintarkastustoimistoin toteaa, että osa virheistä liittyy suoraan näiden sääntöjen monimutkaisuuden Euroopan tasolla. Joskus jäsenvaltiot itse lisäävät vielä tätä monimutkaisuutta. Mitä mieltä olette siitä, kuinka tarpeellista tämä yksinkertaistaminen on ja toteutuuko se, koska tilintarkastustuomioistuimen lisäksi myöskin Euroopan parlamentti kaipaa tätä yksinkertaistamista? Yes, uh, I... Kyllä, kyllä. Henkilökohtaisesti uskon ja uskon puhuvan nyt kaikkien kollegoiden puolesta komissiossa, niiden puolesta, jotka ovat mukana hallinnossa ja hallinnossa rakennetoimien yhteydessä – olen varma, että kaikki ovat samaa mieltä tuomioistuimen parlamentin kanssa siitä, että yksinkertaistaminen voi merkittävällä tavalla vaikuttaa, merkittävällä tavalla helpottaa virheiden vähentämisessä avunsaajien puolella, mutta toisaalta ei meillä ole liikaa hallinnosta taakkaa avunsaajien kontolle tai kansallisen hallinnon kontolle, joten komissiossa me olemme, miten nyt sanoisinkaan, olemme merkittävästi ponnistelleet myöskin yksinkertaistamisen puolesta kansallisella tasolla. Usein on sellainen tilanne, että kaikki mitä tulee Brysselistä sääntöjen asetusten muodossa entisestäänkin monimutkaistaa kansallisia tai jopa alueellisia asioita. Tiedätte, että 2007-2013 ohjelmakaudelle on tehty merkittäviä ponnistuksia, joilla pyritään yksinkertaistamaan rakennerahastojen käyttöä kaikki tiesimme, että lisää yksinkertaistamisen varaa on vielä. Marraskuussa komissio päätti valjastaa kohesiopolitiikan rahoituskriisin vaikutusten lieventämiseksi ja talouden elvyttämiseksi. Tämäkin edellyttää järjestelmän yksinkertaistamista ja sitä, että varoja voidaan käyttää todellakin hyväksi tätä tarkoitusta varten – Parlamentti tuntee tämän asian hyvin, koska olen jo aluepoliittisessa valiokunnassa keskustellut asiasta ja neuvostokin on ottanut tämän asian omakseen ja tehnyt pyrkimyksiä. Ja myöskin se on tehnyt päätöksen muuttaa asetusta komission ehdotuksen mukaisesti. Joulukuussa oltiin jo keskusteluprosessissa ja voitiin puhua asiasta myöskin parlamentin kanssa. Ja tuloksia tullaan saamaan vielä maaliskuun loppuun mennessä, mikäli kaikki menee otetulla tavalla. Tarkoituksena on toden teolla nyt yksinkertaistaa asioita, niin että yksinkertaistaminen näkyy myöskin käytännössä, varsinkin rakennerahasto, pikin alupoliittisen rahaston ja sosiaalirahaston puolella. Haasteenamme nyt komission puolella on tehdä kaikkemme tässä suhteessa. Tarvitsemme myöskin parlamentin tukea, jotta kaikki nämä yksinkertaistamistoimet, jotka ovat erityisen tärkeitä pk-yritysten kannalta, todellakin toteutuvat käytännössä ja että jäsenvaltiot ottamat ne omakseen ja pistävät täytäntöön tätä yksinkertaistettua politiikkaa niin pian kuin mahdollista. Olemme vakuuttuneita siitä, että yksinkertaistaminen on tärkeää. Haluaisin kuitenkin tehdä selväksi erään asian, josta on keskusteltu myöskin tilintarkastustoimijoistamme kanssa. Aina kun tehdään yksinkertaistamistoimia valvontajärjestelmien suhteen, täytyy varmistaa se, että millään tavalla talousarvion valvonta ei heikkene, vaan että se toteutuu asianmukaisella tavalla edelleenkin. Kiitoksia, ei muita kysymyksiä. Ehkä hän voisi vielä kertoa yleisesti, mitä mieltä hän on näistä asioista sen jälkeen, kun kollegat ovat esittäneet omat kysymyksensä. Kiitoksia, herra Jörgensen, olkaa hyvä. Thank you, Chairman, and, and thank... Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia myöskin Rova Hybnerille Uskon, että tämän vuonna prosessi on helpompi kuin viime vuonna. Olisi siitä varma. Tänä vuonna tämä on vaikeaa, koska jotkut uudistuksista, joista on päätetty parlamentin harjoittaman painostuksen jälkeen täytäntöönpanon varmistamiseksi, on hoidettu ainoastaan vuodesta 2008 alkaen. Tämä tarkoittaa sitä, että tulokset eivät näy vielä vuoden 2007 vastuuvapausmenettelyn yhteydessä. Tämä on tietenkin sanomattakin selvää. Tämän sanottuinen voin todeta, että uskoakseni jo nyt jotkut tulokset, joita on saatu aikaan, ei pelkästään tänä, tänään, vaan muissakin tapauksissa, jotka meillä on esitelty, ovat olleet erittäin myönteisiä, erityisestikin mitä tulee näihin oikaisuihin ja maksujen jäädyttämisiin verrattuna niihin tuloksiin, joita saatiin aikaisempina vuosina, niin on aivan ilmeistä, että asiat ovat nyt liikahtamassa muuttamassa parempaan suuntaan. Monet niistä ansioista, joihin komissio on ryhtynyt, toimivat myöskin käytännössä. Tästä on jo näyttöä. Kuten sanottua, on vaikeaa antaa mitään kovinkaan selkeitä, tehdä mitään selkeitä johtopäätöksiä vielä, mutta selvää on, että olemme menossa oikeaan suuntaan. Niin meidän täytyy suhtautua varovaisesti vielä siihen, mikä on lopputulos ja vielä odotella ja katsoa, miten asiat muotoutuvat. Vielä tämä ei ole nähtävissä, koska jotkut seikat, joita pistetään täytäntöön parhaillaan komission puolella, tulevat tuottamaan hedelmää vasta myöhemmässä vaiheessa. Minulla olisi muutama kysymys teille nyt saman tien kuitenkin. Ensinnäkin, nämä luottamussopimukset. Minulla oli selkeä mielikuva viime vuodelta, että te olette keskellä loppuun hiemisprosessia. Suurin osa sopimuksista oli vasta loppuhiontavaiheessa. Nyt vaikuttaa siltä, että kuitenkin vain muutaman maan kanssa on tällainen sopimus olemassa allekirjoitettuna. Voisitko kertoa, mikä nykytilanne on? Olisiko myöskin mahdollista saada tietoa lopputuen tuen loppukäyttäjistä? lopullisista avunsaajista. Sen perusteella, mitä tänään kuulin teidän puheenvuorossanne, tämä kuulosti miltei siltä, kuin teillä itsellänäkään ei ole kokonaisvaltaista kuvaa tilanteesta ja että teillä ei ole tietoa tuen loppukäyttäjistä. Tiedän kyllä, miten suuresta haasteesta tämä on kyse, kun on niin kovin monta hanketta kyseessä. Parantoasetuksen mukaan kuitenkin pitäisi saada tällainen tieto suuren yleisön tietoisuuteen helpostikin. Jos nyt alkaisin näistä luottamuksellisuussopimuksista, varmaan on jotain väärinkäsityksiä, koska me emme koskaan ole lähellä sitä, että kaikki jäsenvaltiot olisivat allekirjoittaneet näitä sopimuksia. Mutta haluan tehdä tämän hyvin selväksi. Me olemme allekirjoittaneet sopimuksen joissain tapauksissa kohesiorahaston osalta. Ehkä voisin vielä vain sanoa, että Itävalta ja Wales, Wales oli ensimmäinen, Tanska, Portugali, Slovenia, Viro, Kypros ja niin Englanti oli ERCFissä. Niin. Eli tämä nyt on tilanne. Ja tämä koskee siis kautta 2000-2006. Seuraavalla kaudella samat ehdot on otettu mukaan asetukseen. Eli tämä nyt on tämänhetkinen tilanne. Sitten loppusaajista. No, tässä nyt on ilmeisesti jokin väärinkäsitys. Tietysti meillä on tämä avoimuusaloite, joka käynnistettiin kaksi vuotta sitten. Jos nyt oikein muistan, 2007-2013 kaudelle meillä me olemme pyytäneet, että kaikki jäsenvaltiot avaisivat kansalliset nettisivunsa ja julkistaisivat listan loppusaajista – ja sitten komissio haluaa myöskin linkin meidän nettisivuiltamme kansallisille sivuille. Komissiossa se voidaan tehdä, mutta kansalliset tietosuojalainsäädännöt ovat hyvin erilaisia, eli tällä tavalla asia voitaisiin kuitenkin ehkä hoitaa. Sitten alue kehityspääosastossa meillä on linkki kaikki jäsenvaltioiden nettisivuille ja myöskin alueiden nettisivuille. Ja sieltä löytyy näitä tietoja. Me olemme edistäneet tämän nettisivun osoitteen levittämistä ja voin sanoa, että valtaosa jäsenvaltioista tällä hetkellä julkistaa näitä tietoja. On joitain poikkeuksia. Kaksi maata. No ehkä nyt tilanne on hiukan erilainen, mutta kaikki jäsenvaltiot eivät vielä ole tehneet näin, ja myöskin jotkut alueet joissain jäsenvaltioissa eivät vielä ole tätä hoitaneet. Mutta me teemme nyt yhteistyötä näiden jäsenvaltioiden kanssa, jotta voimme täyttää nämä aukot, ja uskon, että pikapuoliin meillä on luettelut kaikista tuen saajista, mutta tämä siis koskee kautta 2007-2013. Just, just a follow-up on, on that. No sitten jatkaisin vielä tästä. Itse nyt en ole tehnyt tästä mitään tieteellistä tutkimusta, mutta minusta vaikuttaa, että erot tiedoissa, joihin nämä linkit sitten meidät vievät, ovat todellakin hyvin erilaisia. Eli jotta ihmiset voisivat käyttää hyväkseen näitä tietoja, pitäisi olla jonkinlaisia normeja ja jonkinlaisia mahdollisuuksia verrata näitä tietoja toisiinsa eri maiden välillä. Eli jos voisitte sanoa muutaman sanan siitä, miten aiotte päästä tähän, koska tämä on myöskin ollut yksi tämän valiokunnan toive vuosikausia. Ja ehkä myöskin, no ehkä nyt ei nyt, mutta ehkä kirjallisesti voitte sitten ilmoittaa, mitkä maat vielä eivät ole toimittaneet teille näitä tietoja ja näitä linkkejä, joita tarvitsette. Kiitoksia tilaisuudesta toimittaa teille nämä tiedot, mutta ensinnäkin voisin sanoa seuraavaa. Meillä on asetus, jossa määritellään miniminormit, joita jäsenvaltion täytyy noudattaa ja joita täytyy kunnioittaa silloin, kun laaditaan luetteloita lopputuen saajista. Palvelut komission puolella ovat selkeästi ponnistelleet viimeisten kahden vuoden ajan kannustaakseen jäsenvaltiota menemään vielä pidemmälle, pidemmälle kuin nämä minimitiedot, joita vaaditaan asetuksen valossa. Lisäksi kannustamme jäsenvaltioita eri kokouksissa ja neuvottelujen yhteydessä, kun ohjelmasta puhutaan, antamaan enemmän näkyvyyttä näille hankkeille ja että myöskin politiikka olisi näkyvämpää ja kansalaiset tuntisivat paremmin näitä toimia, olisivat tietoisempia niistä. Voisin painottaa, että eräs seikka auttaa tässä suhteessa. Asetus 2007-2013 kaudelle painottaa aikaisempaa enemmän tiedotustoimintaa kaikkien operatiivisten hankkeiden yhteydessä. Aina hankkeiden yhteydessä on vaatimus laatia tiedotusstrategia kutakin hanketta varten. Lisäksi edellytyksenä on toimittaa tietoa toiminnasta vuosien mittaan, vuos, vuosittain siis. Kaikki nämä toimet yhdessä lisäävät näkyvyyttä ja parantavat tiedotusta, ja nämä lisäävät myöskin kiinnostusta, joka kohdistuu unionin harjoittamaan politiikkaan ja sen suhteen myöskin, kuka voi hyötyä eri hankkeista. Avoimuushanke, jonka komissio on ottanut omakseen ja tähän liittyvä tiedonanto, yhdessä yhdistettynä nähdäkseni vahvistavat kumpaakin aloitetta, avoimuusaloitetta ja myöskin tiedottamisaloitetta. Kumpikin toteutuu täten tehokkaammin sen suhteen, mitä suunnittelemme vielä jatkossa. Voin todeta, että teemme päivittäin työtä muistutaaksemme jäsenvaltiot ja kannustaaksemme niitä harjoittamaan parempilaatuista tiedotuspolitiikkaa. Ei meillä keskustella tästä tässä yhteydessä, mutta olen varma, että ensimmäinen arvio tilanteesta tullaan tekemään pikapuoliin ja tulemme toimittamaan teillekin johtopäätökset sen suhteen, mihinkä lisätoimiin vielä tarvitaan, tarvit, tarvit, se ryhtyä. Tiedotustoimistot tai tiedotus, tiedotuksesta vastaavat henkilöt toimivat eri puolella ja meillä on myöskin Brysselissä keskitetty piste, jossa varmistetaan se, että asetusta avoimuudenkin suhteen noudatetaan. Keskitetty tiedotus toimii Brysestä käsin. Haluatko joku kollegoista ehkä lisätä jotain? Ellei, niin äh, tässä oli kaikki. Olisin vain painottaa sitä, mitä komission jäsen totesi. Pääasiallinen pyrkimyksemme viime vuoden aikana ja myöskin vuoden 2007 loppupuolella oli todellakin saada jäsenvaltiot toimittamaan meille tietoja Tämä on vaatinut paljon ponnisteluita ja investointeja. Vielä ei olla sataprosenttisella tasolla ja voimme kertoa teille niistä alueista, joilta emme vielä ole saaneet näitä lukuja. Uskoakseni kuitenkin hyvää edistystä on saatu aikaan. Sitten seuraa toinen askel. Kuinka voidaan varmistaa, että olemassa olevaa tietoa voidaan paremmin käyttää hyväksi? Näitä tässä suhteessa tarkastella ja arvioida kahta asiaa. Ensinnäkin, voimmeko tehdä jotakin ja mitä me voimme tehdä, jotta varmistamme sen, että luvut ovat helpommin vertailukelpoisia. Tämä on tietystikin hyvin viisainen kysymys, mutta meidän täytyy tätäkin pohtia. Ja toinen seikka, johon haluaisimme kiinnitettävän huomiota, ja joka on myöskin jäsenvaltioiden mukaista, on se, että tarkastellaan lukuja kauemmaksikin asioita ja myöskin kvalitatiivista tietoa tarkasti, joka näiden lukujen taustalla, kvalitatiivista tietoa niistä hankkeista, joita on käytetty hyväksi avunsaajien rahoituksen varmistamiseksi. Frau Gressle. Ja sitten Ruva Gressle, Mulder, Ajala, Plasio ja Ruva Kreel ovat pyytäneet vielä puheenvuoroa. Ja sitten vielä, no kyllä, kyllä sitten vielä lisää saatte. Olkaa hyvä, jotta jotta voidaan myöskin mahdollisimman konkreettisesti vastata näihin kysymyksiin. Rova Kressle, olkaa hyvä. Kiitoksia siitä, mitä pääjohtaja juuri sanoi, niin sanoin, että on itse syy siihen, koska tässä parlamentissa sovittiin siitä, että tiedot julkaistaan yhtenäisemmin ja sitten komissiossa, siis budjettiosasto on sen hylännyt, ei aluepoliittinen osasto. Ja minä uskon, että jos tämä olisi yksinkertaisempaa, niin se olisi helpottanut meidän kaikkien elämää, mutta tämä tästä menneisyydestä. Mutta se, mitä tänä päivänä meillä on edessämme, niin on selkeästi parempaa. Ja tämä herättää toiveita myöskin sen suhteen, että mitä tulevaisuudessa on tulossa. Ja sitten Nämä vastaukset kirjallisiin kysymyksiin ovat hyvin mielenkiintoisia, koska siihen, niihin liittyy tilastoja maista ja ensimmäistä kertaa saamme nämä tilastot. En ainakaan aikaisemmin niitä ole saanut ja haluaisin nimenomaan kiittää näistä name and shame, siis meidän toivemme oli, kenen pitäisi hävetä Espanjan. Espanjassa on yli 50 prosenttia, Espanja on yli 50 prosenttisesti vastuussa näistä rahoitusoikaisuista ja haluaisin kysyä, että mitä erityistoimenpiteitä olette ar- mm, ajatelleet Espanjan varalle. Meillä on myöskin toinen ehdokas, eli Kreikka maatalouden alalla. Komissio on hyvin selkeitä lausuntoja Kreikan kohdalla esittänyt, mutta mitä selkeitä lausuntoja on Espanjan kohdalla? Vai pitäisikö minun esittää lisäkysymyksiä vielä? Ah, no niin, en saanut sitten vastauksia kuin kollega Jörgensen, mutta haluaisin puhua vielä kahdesta muustakin asiasta. Me olemme useampaan otteeseen vaatineet, että he, jotka aiheuttavat rakennerahastoissa ongelmia, että heitä käsitellään eri lailla kuin toisia ja Näiden lukujen kautta olemme saaneet ihan selkeät viitteet siitä, että Espanja on edelläkävijä, sitten tulee Italia, en tiedä ESRn kohdalla aloja, mutta ja sitten yhdistynyt kuningaskunta. Siis nämä kolme maata yhdessä ovat käytännössä vastuussa 90 prosentista rahoitusoikaisuja. Eli kysymys olisi, että pitäisikö tai tarvitsemmeko rankkausta näistä maksuvirastoista, jotka kiinnittäisivät sitten huomioon näihin kohtaan, koska minä uskon, että kaikki jäsenvaltiot kärsivät näistä, koska ne, joita, jotka toimivat oikein, niin käsitellään ihan samalla lailla kuin niitäkin, joissa esiintyy tällaista ihmeellis- tällaisia ihmeellisyyksiä. Miten suhtaudutte Espanjaan ja miten suhtaudutte tähän rankkaukseen ja maksuvirastoihin? Mitä voimme odottaa tulevaisuudelta? Ja sitten olemme nähneet, että lähestymistukien kohdalla meillä, tai lähentymistukien kohdalla meillä on suuria ongelmia Bulgarian kohdalla, vähän vähemmän Romanian kohdalla – ja kummatkin maat kasvavat nyt rakennerahastoihin sisään ja olisi mielenkiintoista kuulla, että mitä komis, miten komissio tässä toimii, miten he toimivat, jotta nämä maat kykenevät käyttämään näitä suunnattoman suuria rahasummia oikein niin, että aina ei tule näitä suuria ongelmakohtia tai että sitten ruuvia pitäisi kiristellä. Ja sitten viimeinen kohta. Minun edessäni on rakennerahastojen, rakennerahastojen asetuksen muutosehdotus, elvytyssuunnitelma. Mitä vaikutusta tällä olisi virhemäärään? Mitä vaikutusta sillä tulee olemaan? Ja missä te näette tämän suunnitelman vahvuudet ja missä näette heikkoudet? Eli missä voitte sanoa, että tässä kohdin voisi olla ongelmia. Minusta tämä olisi reilu lausuma. Olisi hyvä, jos tänä päivänä voisimme myöskin hiukan näistäkin asioista keskustella. Kiitoksia. On, I mean, I, maybe... No ehkä voin aloittaa. Tai ehkä Nikolas Martin voi ensi vastata sitten pääjohtajista minä itse. Kiitoksia. Palatakseni ensimmäiseen kysymykseen, joka liittyi Espanjaan. Voin antaa teille lisätietoa komission toimista Espanjan suhteen. Tämä viittasi aluekehitysrahaston ja kohesiorahaston tilanteeseen. Olemme ryhtyneet toimenpiteisiin, joilla pyritään parantamaan järjestelmän toimivuutta Espanjassa. Jo vuosia on ponnisteltu toimintasuunnitelman täytäntöönpanon varmistamiseksi, jotta Espanjan viranomaiset saisivat katettua kaikkien Espanjan alueiden ongelmat. Olemme nyt suhteellisen tyytyväisiä useiden alueiden suhteen. Katsomme, että järjestelmä toimii siellä hyvin, mutta jotkut välikädet, jotka ovat vastuussa rahoista, eivät ole toimineet asemuksella tavalla. Maksuja on keskeytetty. Keskeytyspäätöksiä on tehty komission puolella muun muassa marraskuussa 2008. Tämä koskee yhdeksää merkittävää välikättä Espanjassa. Näiltä nyt vaaditaan tämän päätöksen pohjalta koko joukkoa lisää valvontatoimia ja myöskin todisteita siitä, että väärinkäytösten perusteella on ryhty oikeusutoimiin. Mikäli ei tehdä, komissio siirtyy seuraavan vaiheeseen. Se ryhtyy rahoitusoikaisujen tekemiseen. Olemme tietoisia heikkouksista, joita Espanjasta löytyy. Niiden suhteen ryhdytty toimenpiteisiin ja nyt prosessi on meneillään. Prosessissa aikaan joko tyydyttäviä tuloksia tai mikäli ei, niin sitten ryhdytään oikaisuihin Espanjan viranomaisia vastaan. Ja eli yhteisön määrärahoja siitä leikataan. Puheenjohtaja, lisäsin vielä tähän esimerkkiin jotain, koska sen avulla voimme osoittaa osan näistä ongelmista, joita meillä joskus on. Yksi suurimpia ongelmia Espanjan osalta, ja joka johtaa useisiin keskusteluihin liittyy julkisiin hankintoihin. No se, mitä nyt aikaisemmin on tapahtunut, on se, että Espanjan viranomaiset olivat kääntäneet tämän direktiivin ja siirtäneet sen kansalliseen lainsäädäntöön tavalla, joka ei ollut ihan sataprosenttisesti oikea. Mutta vasta suhteellisen myöhään Espanjan viranomaiset eivät kuulleet keltäkään, että jotain olisi vinossa, ja sitten he sovelsivat Espanjan lainsäädäntöön. Ja me huomasimme, että tämä siirtäminen osaksi kansallista lainsäädäntöä oli tehty väärin. No sitten olemme keskustelleet tästä omassa pääosastossamme, mutta tämä liittyy siis menneisyyteen. Kuinka käsitellään tällaisia tapauksia, kun väärää kansallista lainsäädäntöä on sovellettu oikein? Haluaisin kiinnittää huomiota siihen tähän naming ja shaming käytäntöön. Se nyt ei ole mitenkään kovin helppo asia tehdä. Sorry, if, if I can say... If... Niin vielä, jos saan sanoa muutaman sanan Bulgariasta ja Romaniasta. Ensinnäkin Romanian tapauksessa – mitä tulee rakennerahastoihin ja erityisesti aluerahastoon, täytyy sanoa, että työ Romanian viranomaisten kanssa on sujunut hyvin. Meillä ei ole sitä vaikutelmaa, että meidän alallamme olisi suuria ongelmia, mutta 2007 2013 kaudella me olemme vasta alkuvaiheessa – Eli on hiukan varhaista vielä tehdä johtopäätöksiä. Sitten Bulgarian tapaus. No, yllättävää kyllä. Sielläkin politiikka toimii hyvin. Bulgarin osalta nähtiin, että mekanismit, joita on pantu käyttöön, todellakin toimivat. Ja esimerkki, joka meillä oli Bulgariassa, liittyy tierahastoon. Siellähän on ollut korruptiota Bulgariassa. Ja silloin kun saimme tietää näistä ongelmista, me olimme jo sopineet bulgarialaisten kollegoiden kanssa, että kaikki maksut keskeytetään, että he eivät enää vaatisi lisää maksuja. Eli me keskeytimme nämä maksut, kun huomasimme, että tämä kestäisi paljon pidempään kuin aluksi toivottiin. Tietysti käynnistimme virallisen keskeyttämismenettelyn sääntöjen mukaisesti. Ja nyt odottelemme tyydyttävää ratkaisua Bulgarian puolella. Ja me annamme tietenkin sille kaikkea mahdollista apua ja tukea, suosituksia ja ohjausta. Mutta Bulgarian täytyy itse ratkaista tämä ongelma. Kun ongelma on ratkaistu, niin sitten me teemme tarkistuksia paikan päälle ja mietimme, voimmeko aloittaa maksut uudelleen, mutta tässä tapauksessa, kun on selvää, että ongelmia esiintyy, järjestelmä silloin, kun sitä sovelletaan oikealla tavalla, niin kuin tällä hetkellä ja niin kuin toimittiin vuonna 2008, se vaikuttaa toimivan. Se ei tarkoita, että mitään ongelmia ei olisi, mutta se merkitsee sitä, että tämän järjestelmän pohjalta, ainakin tämän päivän tietojen pohjalta, meillä on se vaikutelma, että me voimme jatkaa työtämme ja aina kun on ongelmia, maksut keskeytetään. Ja tällä on tietysti hyvä vaikutus myöskin jäsenvaltioihin. Sielläkin yritetään silloin ratkaista näitä ongelmia. Ja sanoisin, että paljon ponnisteluita on tehty Bulgariassa – minä täytyy nyt sitä katsoa, kun käymme paikan päälle. Täytyy sitten tarkistaa, että se mitä on tehty on todellakin riittävä. Kiitoksia. No ihan lyhyesti näistä virhetasoista, mitä tulee näihin takaisinperimisiin. Tämäkin kiinnitti huomiomme, kun valmistelimme tätä yksinkertaistamista. Kuten sanoin aikaisemminkin, yksinkertaistaminen, kun se on tehty järkevästi, voi olla merkittävä tekijä, kun vähennetään virhetasoa. Yksinkertaisia sääntöjä on myöskin helpompi panna täytäntöön ja helpompi ymmärtää. Eli jos me onnistumme selittämään työssämme jäsenvaltioiden kanssa, kuinka näitä yksinkertaistettuja asetuksia käytetään, niin sitten voimme vaikuttaa myöskin siihen, että virheiden määrä vähenee. Me myöskin tiedämme, että yksinkertaistaminen saattaa johtaa myöskin virheiden lisääntymiseen. Ja siksi me keskustelemme tästä tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Katsomme, onko mitään lisätietoja asiantuntijoilta ja sitten voimme havaita, missä mahdollisia riskejä piileen. Mutta yksinkertaistamisessa on myöskin esimerkiksi lisätty teknisen avun annon edistämistä. Siellä on lisätty järjestelmän kapasiteettia ja voimme auttaa erinäisissä suurissa hankkeissa, joissa riskitkin ovat suuremmat – ja me ehdotamme tätä toimea, jonka avulla pystyisimme vähentämään virhetasoa tällä alalla. Lisäksi tietysti sitten kun asetus on uudistettu, silloin annamme myöskin ohjeita ja keskustelemme tästä hallintoviranomaisten kanssa ja koitamme katsoa, missä voisi olla riskejä tämän yksinkertaistetun säännöstön täytäntöönpanossa. Vielä sanoisin, että tämä koko prosessi itse asiassa tehdään siltä pohjalta, että se ei heikennä valvontaa ja tilintarkastusjärjestelmää eikä se aiheuta uusia riskejä tai vaaroja budjetin valvontaan. Velvollisuutemme on nyt varmistaa, että tilanne on näin. Sitten tämä paremmuuslista, ne jotka eivät noudata sääntöjä ja lisäävät, nostavat virherajaa. No ei meillä ole mitään tällaista luettelua, mutta nämä tiedot ovat julkisesti saatavilla. Eli kaikki tietävät kyllä siitä, missä näitä virheitä esiintyy. Ja tietysti kun päätämme tilintarkastusstrategiasta, kokemuksen perusteella me myöskin tiedämme, missä on suurempia riskejä ja sekin otetaan sitten huomioon. komissiossa ja jäsenvaltioissa on riittävästi tietoa siitä, missä ongelmia esiintyy useammin. Ja täytyy myöntää, että koskaan emme ole pohtineet tällaisen luettelon laatimista. Eli me mielellämme haluaisimme tällaisen listan. Me, me emme yleisesti sellaista tunne ja minulla on sellainen tunnelma, että olisi järkevää olla maksujen kohdalla varovainen. Ne on helpompi keskeyttää kuin sitten jälkikäteen periä takaisin. Ja minusta tuntuu, että tämä on se, mitä tämä valiokunta, val, valiokunta haluaa sanoa. Ja sitten sitä pitää korostaa, mitä pääsihteeri sanoi Bulgarista. Kollega Mulder. Let me, uh start with uh, giving the Commission a compliment. Ehkä voimme nyt onnitella komissaria siitä, että hän on niin halukas vastaamaan parlamentin esittämään kysymykseen, eikä tässä ole ollenkaan sellaista mielikuvaa, että komissio yrittäisi mitään piilotella. Tämä on hyvä asia. Edistys on kuitenkin äh, kohtuullisen tahmea ja hidasta. Mikäli tarkastetaan tämän komission toimikautta ja sen pyrkimystä päästä myönteiseen tarkastuslausumaan ennen toimikauden loppumista, niin tilanne on edelleenkin 11 prosenttia virheitä. Tilanteessa ei ole kyllä mitään hurraamista. Paremmin täytyy päättää, mitä asialle, miten asiaan kannattaa suhtautua. Komissio totesi, että toimintasuunnitelma on suuri menestys. En ole varma, oliko tämä 37 valmista toimintaohjelman kohtaa, mutta 37 mainittiin ja todettiin, että edisty- menestys on ollut laajalti hyvää mutta että tämä ei vielä näy laisinkaan luvuissa. Miten sitten voidaan selittää se, että tänään iltapäivällä komissio voi sanoa, että ohjelma on toteutunut hyvin ja se on ollut menestys ja kuitenkin luvut ovat ne, mitä ne ovat. Haluaisin palata vielä vuoden 2009 budjettimenettelyyn. Minulla oli tässä ilkeä ajatus taustalla, jota valiokunta tuki Ajattelin pistää 12 prosenttia alukehitysrahaston rahoista varaukseen ja toisessa käsittelyssä sitten komissio voi ottaa yhteyttä jäsenvaltioihin ja kysyä jäsenvaltiot, miksi ne eivät nopeammin anna näitä vuotuisia yhteenvetokertomuksia ja vastaa komission pyyntöihin ja vaatimuksiin. Komissio halusi paljon enemmän kuin mitä loppujen lopuksi on saatu, mitä tulee näihin vuotuisiin toimintakertomuksiin takka yhteenvetokertomuksiin 12 prosenttia voitaisiin pistää varaukseen ensimmäisessä ja toisessa käsittelyssä, koska silloin saataisiin jäsenvaltioiden hiukan vauhtia. Jäsenvaltiot kiinnittäisivät enää huomiota näihin asioihin. Tämä auttaisi komissiota. Olen käsittänyt, että komissio va- vastustaa tällaista kynsin ja hampain. Voiko komissio nyt vahvistaa, että näin on? Mikäli näin on, niin mistä sitten johtuu, että näin on? Minun mielestäni on paljon helpompaa kuitenkin pistää kaikki rakenteet käyttöön taka valmiiksi ennen kuin toimin ryhdytään. Te tietenkin ylpeitä siitä, että otatte perinne takaisin puolitoista miljardia. Tämä on tietenkin hyvä suuri summa, mutta kaikki byrokratia, joka on tähän liittynyt, siltä olisi voitu välttää, mikäli oikeat rakenteet olisivat olleet kunnossa ja alusta pitäen. Me voimme auttaa teitä pistämällä rahat varaukseen. Tiedätte, että budjettivaliokunta ei tukenut ajatusta, jonka budjetin valvontavaliokunta esitti. Tämä johtuu osittain siitä, että komissio vastusti, mutta siksi minä esitinkin tämän kysymyksen. Oli miten oli. Olisi hyödyllistä, mikäli heti alusta pitäen pistettäisiin jotain varaukseen. Tämä ottaisi myöskin teitä saamaan jäsenvaltiot vakuuttuneeksi siitä, että niiden kannattaa tehdä niin kuin te pyydätte niiden tekevän. Ja vielä viimeinen huomio, joka liittyy Bulgaarian ja Romanian. Minun täytyy sanoa, että minä äänestin laajentumisen puolesta sekä Bulgarian että Romanin liittymisen puolesta. Olen aina vahvasti tukenut laajentumista, koska minun nähdäkseni tämä auttaa levittämään demokratiaa kaikkialle Eurooppaan, ja minä kannatan tätä. Minua ei tarvitse vakuuttaa siitä, että laajentuminen on hyvä asia, mutta ö, täytyy tunnustaa tosiasiat, Ja tosiasia on, että puolet hankkeista toimii epäkelvolla tavalla siellä. Ehkä minun olisi pitänyt esittää kysymys Olli Reenille pikemminkin, mutta miten komissio voi selittää, että ne vakuukset, joita on annettu Euroopan parlamentille, kaikki vakuutukset, joilla haluttiin parlamentin äänestämän asian puolesta, lämpimisen puolesta, ja todettiin, että kaikki valvontamenettelyt ovat käytössä ja toimivat, niin miksi sitten nyt tilanne onkin, että ne eivät toimi? Uh, with regards to, to Bulgaria... Bulgariasta ja Romaniasta. No itse tulen vielä niin sanotusta uudesta jäsenvaltiosta. Ja kuten tiedätte, meillä on näitä alkuvaiheita, jolloin voimme valmistaa mahdollisia jäsenvaltioita osallistumaan Eurooppa-politiikkaan. Esimerkiksi ISPA on aina ollut tällainen väline, nyt myöskin liittymistä edeltävä väline, ja esimerkiksi rakennerahastoja on myöskin käytetty tähän, eli liittymistä edeltävänä kautena käydään neuvotteluita, hyvälaatuisten järjestelmien perustamisesta – ja sitten on käytännön täytäntöönpanokausi, IPA, rahoitusväline. Ja tietysti täytyy ottaa huomioon, että nämä ovat politiikan aloja, jotka usein ensin tarkistetaan niiden toiminta. Oikeuslaitos esimerkiksi, myöskin rahoitusala, kaikki toimet, jotka liittyvät sisämarkkinoihin, esimerkiksi julkiset hankinnat. Eli tämä politiikka on myöskin taakka, kun pitää aina tarkistaa, että sääntöjä on noudatettu eurooppalaisten sääntöjen mukaisesti. Ja tällä politiikalla me nyt havaitsemme näitä tehottomuuksia liittymisen jälkeen. Monissa tapauksissa emme nyt puolustele koska meidän täytyy todellakin tehdä kaikkemme. Meidän täytyy tietää, että asiat toimivat hyvin ennen liittymistä EU-hun. Mutta järjestelmät, jotka näyttävät hyviltä, jotka täyttävät kriteerit paperilla, sitten täytäntöönpanossa onkin ongelmia ja julkisten hankintojen osalta on nähty monia tapauksia, joissa kansallista lainsäädäntöä on noudatettu, mutta sitten täytäntöönpanosäännöt julkisten hankintojen osalta ovat niin monimutkaiset, että kun puhutaan taloudellisten toimijoiden kanssa, jotka eivät käytetä järjestelmää, niin silloin se ei toimi. Eli hyvin paljon työtä vielä vaaditaan alukehityksen pääosastolta ja työllisyyspääosastolta. Myöskin tehdään työtä näiden säännönvastaisuuksien kanssa järjestelmässä, vaikka paperilla näyttää siltä, että eurooppalaisia sääntöjä on noudatettu. Bulgarian ja Romanian liittymisestä voidaan tehdä johtopäätöksiä. Komissio ja laajentumisen pääosasto nyt toimii varovaisemmin ja tarkastelee näitä järjestelmiä hiukan eri tavalla kuin aikaisemmin. mutta kuitenkaan koskaan ei ole liian myöhäistä ja me nyt teemme yhteistyötä viranomaisten kanssa, me tarkastamme näitä tilejä. Me käytämme kaikkia välineitä, joita meillä on käytössämme varmistaaksemme, että säännönvastaisuuksia ei esiinny näissä maksuissa. Mutta haasteita on ja meidän täytyy nyt katsoa, millä tavalla saisimme enemmän takuita ennen liittymistä EU-hun, että asiat sujuvat hyvin. Sitten toimintasuunnitelma ja milloin se alkaa tuottaa tuloksia. No, meillä on hyvin paljon toimia ja aloitteita, jotka liittyvät vuoden 2006 tilinpäätöksiin. Eli me uskomme, että tilinpäätöksen kautta voimme osoittaa, että virhetaso siinä vaiheessa on jo alhaisempi vuonna 2010, kun tilintarkastusmenettely on jo pitkällä, voimme sitten budjettivallan käyttäjille toimittaa arvioita virhetasosta omasta tarkistustyöstämme ja voimme nähdä, että vuoden 2006 riskit voidaan sitten arvioida ja meillekin on tärkeää nähdä, ovatko ne toimet, joihin on ryhdytty ovatko ne todellakin olleet niin hyödyllisiä kuin toivomme. Ja sitten oikaisutoimet, joihin on ryhdytty viime vuosina, kaikki oikaisut, joista on puhuttu ja joista tilintarkastustuomioistuikin kertoi. No me haluamme tietenkin päästä eroon näistä säännönvastaisista menoista. Eli sitäkin kautta meidän pitäisi pystyä vähentämään virhetasoa. Merkittävä lasku virheiden osalta, välimaksujen osalta 2007-2013. No, en nyt halua olla pessimistinen tai optimistinen. Realistisesti uskon, että sen pitäisi jo näkyä ensi vuoden ja 2011 kulujen osalta. Ei tämä nyt on vaatimaton mielipiteeni, mutta jo pelkästään se, että me meillä on toimintasuunnitelma ja että olemme käyneet tätä keskustelua jäsenvaltioiden järjestelmistä ja eri mekanismeista. Jo, tämä on lisännyt tietoisuutta jäsenvaltioissa näistä hallintojärjestelmistä ja valvonnasta. Senkin kautta voidaan vähentää virheitä ja toimintojen riippumattomuus on myöskin tärkeää komissiolle. Niin Dirk, en tiedä, haluatko lisätä ehkä jostain? No rouva komission sen meidän täytyy myöskin hiukan edetä. Meidän täytyy katsoa kelloakin. Rouva Ajala, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. On harvi, että täältä nyt piti lähteä, mutta haluaisin onnitella esittelijää Odia erinomaisesta työstä hänen kysymyksensä auttoivat meitä parantavan hyvin paljon ymmärtämystämme näistä eri mahdollisuuksista, joita meillä on vastuuvapausmenettelyssä. Myöskin onnittelisin komission jäsentä Hyvneriä siitä, että hän on parlamentin käytössä. Nimenomaan tämä yhteistyö, jota meillä on ollut viime vuonna vastuuvapauden menettelyn yhteydessä. Jörgensen teki erittäin merkittävää työtä meidän kanssamme ja halusimme löytää välineitä, joiden avulla voidaan parantaa kaikkein heikoimpia osia tileistä. Ja tämähän on aina jäsenvaltioihin liittyvä kysymys, ja nyt se alkaa kantaa hedelmiä. Ja olen iloinen siitä, että joissain tapauksissa, no toivottavasti myöskin Espanjassa ja Portugalissa asiat ovat kunnossa, eli meidän täytyy laatia näitä toimintasuunnitelmia, ja monissa tapauksissa olisi voitu välttää virheitä, jotka nyt ovat käyneet esille. Hallituks, Espanjan hallitus on myöskin miettinyt näitä toimeenpanokysymyksiä. Ja nyt haluaisin esittää komission jäsenelle kysymyksen, joka koskee tämänhetkistä tilannetta ja talouskriisiä. Kun sovelletaan tätä toimintasuunnitelmaa ja näissä yksinkertaistamis- toimissa. Tarkoituksena on helpottaa toimintaa ja valvontaa, mutta nimenomaan yksinkertaistamalla hallintoa. Se nyt ei ole vähemmän monimutkainen, mitä tulee sen soveltamiseen, vaan byrokratian osalta se on kevyempi. Ja millä tavalla tätä mahdollisuutta voitaisiin nyt käyttää hyväksi, jotta työryhmässä, jonka te olette perustamassa, voitaisiin parantaa tätä yksinkertaistamismenettelyä näin tärkeissä kysymyksissä, esimerkiksi näissä välimaksuissa ja niin edelleen. Meidän pitää nyt käyttää hyväksi tätä mahdollisuutta ja tilannetta. Kaikkihan nyt miettivät, miten voitaisiin lyhentää toiminta-aikaa ja parantaa toimintaa kuitenkaan heikentämättä valvontaa. Nyt taitaa olla sille oikea hetki. No sitten se, että saamme tietoja laatuun liittyen. No, näitä tietoja me odotamme. Tämä on valtava työ, jota olemme työneet. Ja meidän pitäisi tehostaa jäsenvaltioiden resursseja, ja siellä pitää nyt vähän panna töpinäksi, jotta voitaisiin paremmin käyttää joka ikinen euro, jota tulee eurooppalaisilta veronmaksajilta. Mielestäni tällä kertaa tämä laadullinen osio meni vähän ohi mutta tietysti avoimesti kaikki varat pitäisi käyttää sääntöjen mukaisesti viimeistä euroa myöten. Ja me haluamme tietysti osoittaa, että käytetyt eurot on käytetty juuri kaikkien hankkeiden sääntöjen mukaisesti. Sitten seuraavalla kaudella, joka liittyy tähän, jossa mietitään hyväksyttävää virheriskiä. No nyt on juuri oikea hetki. No, tämä nyt seuraava kohta, mutta tämä liittyy hyvin läheisesti myöskin tähän, koska komission jäsen puhui näistä ponnisteluista, joita tehdään, jotta päästäisiin tähän mahdollisimman pienen riskitason. Mutta tähän uuteen virhemarginaaliin pitää myöskin mukautua ja haluaisin sitten keskustella tuomioistuimen toimintatavasta. No tämä nyt ehkä kuuluu seuraavaan lainsäädäntökauteen, jos jotkut meistä vielä ovat silloin täällä. Totushan on se, että meillä on nyt Sisyfoksen kivi. Rova Jud... Kaljulaid sanoi, että valvonta säilyy mutta toivottavasti valvonta nyt on todellakin tehokasta ja voimme sanoa, että meillä se on. Se ei itsessään ole riittävä, vaan meidän pitää päästä eroon myöskin virheistä. Mehän tiedämme, että yksi tehokas valvonta on väline, jota voidaan käyttää kaikissa hallinnoissa, ja se on jo menestys. Ja se, se että se nähdään virheenä, no meidän pitäisi pystyä olemaan iloinen tästä tilanteesta. Ja sitten komission jäseneltä nyt kysyisin hänen uudesta jäsenvaltiosta. Itse olen espanjalainen, ja kun puhutaan näistä luottamuksellisuussopimuksista, jotkut jäsenvaltiot, selkeästi esimerkiksi Portugali, Kypros, ehkä Tanska, täytyy nyt nähdä, tekeekö yhdistynyt kunniskunta tämän, mutta jäsenvaltiot kuten Espanja tai Saksa, no Espanja nyt tällä kuuluisalla listalla, mutta sekä ne aikaisemmin tätä luottamuksellisuussopimusta. Eli nämä hajotetut valtiot, joissa keskustelukumppani on jäsenvaltio, mutta sitten maksut menevät eri tasoille, niin tämä lisää tätä monimutkaisuutta. Ja e, pystytte ottamaan jäsenvaltioita soveltamaan tätä samaa hyväksyttävää virheriskiä näissä maksuissa? Kiitos. Minä pyytäisin, että vastaus on vähän lyhyempi kuin kysymys. No uh, Ei tässä mitään kysymystä oikeastaan ollut, mutta mitä Espanjaan tulee, voi vain sanoa, että minun käsitykseni on, että Espanjan tilin tarkastusjärjestelmä on erittäin monimutkainen sen vuoksi tämän luottamussopimuksen allekirjoittaminen auttaisi tässä, koska kansallisessa ja alueellisessa tilinpidossa tai tilintarkastuksessa on eroja. Tämä on yksi niistä syistä, miksi fyysisesti ja teknisesti ja juridisesti Espanja ei ole kyennyt allekirjoittamaan tätä sopimusta. Huolimatta niistä ongelmista, joita Espanjan suhteen viime vuosina on ollut, Espanja on kuitenkin yksi niitä jäsenvaltioita, joka myöntää virheensä ja se haluaa olla mukana prosessissa parantamassa tätä tilannetta Espanja on erittäin rehellinen keskustelukumppani hänen ongelmien setvimisen yhteydessä, silloin kun on kyse näistä ohjelmistojen suhteen on ollut ongelmia. Minusta tuntuu, että tämä on tärkeä viittaus, jonka olemme myöskin toisaalla nähneet, eli rahoitus intressien suojelu eivät ne, joilla suurimpia virheitä on havaittu, ole suurimpia roistoja, vaan pitäisi vain tarkastella asioita vähän tarkemmin. Ja tämä on meidän esittelijämme tehtävä. Ja sitten herra de Blasio. Kiitoksia. Ja nyt kun olen kuunnellut näitä kaikkia puheenvuoroja, niin minulla on sellainen mielikuva, että että se toimenpide, mitä uusien tekniikoiden avulla on toteutettu, niin kuitenkin sairas pysyy kuoleman sairaana. Ja yhä edelleen on se uhka, että hän kuolee. Mutta siitä huolimatta minä haluaisin komissiota ja komissaaria kiittää siitä, että meidän ehdotuksestamme. He ovat ryhtyneet uusiin toimenpiteisiin ja minä toivon, että niistä tulee pian edistystä. Siitä huolimatta, mitä tilintarkastustuomioistuimessa on todettu, niin me olemme niin kutsutulla keltaisella alueella useimmissa jäsenvaltioissa, mutta siitä huolimatta on suuria ongelmia, on monia maksuja, jotka ovat epäsäännöllisiä. Jos puhutaan Unkarista, omasta kotimaastani, niin, niin säännöt eivät ole tulleet yksinkertaisemmaksi ja rahan saanti ei ole helpottunut. Ja Brysselissä osoitetaan Unkaria, Unkarissa Brysseliä, sormella niin, että tämä tilanne ei ole paljon muuttunut. Meillä oli aikaisemmin 12 prosentin, nyt 11 prosentin virhemäärä. Ensimmäinen kysymykseni kuuluukin siis, että miten tämä 11 prosenttia, mistä se koostuu? Onko kyseessä summa jossa on aikaisempia summia mukana vai koskeeko se pelkästään kyseessä olevaa vuotta? Jos näin on, että se koskettaa pelkästään kyseessä olevaa vuotta, niin silloin me emme voi odottaa parannusta. Meillä on 3,5 miljardia euroa Ähm, on, jotka on tarkastuksessa todettu äh, säännönvastaisiksi, miten näitä rahoja voidaan periä takaisin. Mitä sitten tulee tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen, niin tilintarkastustuomioistuin on antanut kiitosta valvontamenettelyille. Ne ovat hiukan parempia kuin aikaisemmin ja siitä minä teen sen johtopäätöksen, että tämä ongelma ei ole jäsenvaltioiden tasolla, vaan lopullisen käyttäjän tasolla niin sanotusti, koska useimmat virheet ilmenevät julkisissa hankinnoissa ja tämä osoittaa sen, että lopullinen tuen saaja toimii säännönvastaisesti. Ja mitä sitten Espanjaan tulee ja tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen, niin kuin jos on lukenut tekstin, niin siitä käy selvästi ilmi, että suureen ongelmien ohella on myöskin muita ongelmia, esimerkiksi lainsäädäntö, eli se, että että useimmat niistä virheistä, mitä me pidämme virheinä, niin niitä ei ole jäsenvaltiossa pidetty virheinä – Mm, ja jos me haluamme omenia ja päärynäitä verrata keskenään, niin emme voi tehdä oikeita päätelmiä. Tässä oli myöskin kysymys tilintarkastustuomioistumille. Haluaisiko Rouva Karjula vastata tähän, mitä tulee tähän 11 prosenttiin? Eli mihin se liittyy? Olkaa hyvä, Rouva Kaljulait. Thank you. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kysymys liittyy siihen, minkä tyyppisistä virheistä on kyse. Ja Tehtiinkö nämä virheet vuonna 2007? Kyllä, vain. Kaikki nämä maksut, jotka liittyivät äh, tutkimuksemme, olivat vuodesta 2007 rahoituskaudelta 2006. Mitään uutta kautta ei ollut näitä välimaksuja tarkasteltaessa vielä käytössä. Kustannuksia oli arvioitu liian suuriksi ja maksut olivat olleet myöskin liian suuria. Joskus oli tukikelpoisuuskriteerien noudattamatta jättämisestä kyse, joskus muun tyyppisistä virheistä. Tukikelpoisuusvirhe tarkoittaa sitä, että maksut eivät ole suhteessa, oikeassa suhteessa sääntöihin. Joskus kustannuksia otetaan mukaan sellaisiakin, joita ei ole edes koitunut, tai ainakaan mitään näyttöä kustannuksesta ei ole. Joskus maksetaan vääriä summia. Tämäkin tyyppisestä virheestä on kyse. Joskus sääntöjä ei noudateta ja syntyy virheitä. Ne eivät ole klassifioitavissa, eivätkä myöskään määräisesti määritettävissä. Ja vi- tuomioistuin ottamalla huomioon, kun se on laskeskellut virheiden määrä, sekä kvantifioitavat ja ei-kvantifioitavat virheet tulevat kyseeseen, mukaan luettuna virkaan liittyvä tarjousmenettely menettelyihin ja henkilöstökuluja ja muitakin. Joskus on laskettu mukaan, vaikka ei pitäisi laskea, mutta kuitenkin, kuten sanottua, kaikki kaudelta 2007. Järjestelmään on tulossa parannuksia. Vuotuiset toimintakertomukset, jotka komissio antaa, niiden työssä riskien laskelmat, riskilaskelmat ovat korkeammalla tasolla kuin aikaisemmat. Jäsenvaltioiden eh, toimet ovat olleet enimmäkseen osittain tehokkaita. Tämä on suurta edistystä ohjelmakauden loppua kohti. Parlamentti voi itse ehkä tehdä tästä johtopäätöksen, mutta meidän mielestämme toimet olivat osittain tehokkaita, mutta eivät kuitenkaan, tämä ei vielä ollut kuitenkaan heijastunut virheiden määrään. Very shortly, I think most of the explanation... Niin, valtaosa Kalilaidin kysymyksistä vastaan niihin. 11 prosentin ongelma, johon on viitattu vuoden 2007 välimaksuissa – ja sitten yhteys toimintasuunnitelmaan, joka on pantu täytäntöön. Kun toimintasuunnitelma, kun sitä alettiin panna täytäntöön vuonna 2008, tilintarkastukset vuoden 2007 menoista olivat jo alkaneet. Eli tämä ei ollut mitenkään yllättävää tai odottamatonta, että mitään muutosta ei ole vuoden 2007 osalta. Sitten toiseksi komission jäsen tämän jo mainitsi, eli puhun lyhyesti. me yritämme kannustaa jäsenvaltioita tekemään omaa tilintarkastustaan. Tulos virhetason osalta, jota odotamme vuoden 2006 osalta, nyt kun hankkeet on, ovat päättyneet, ja sitten 2007-2013 kaudella, kun meillä on todellisia kuluja tälle kaudelle. Kummassakin tapauksessa se on 2010-2011. Frau Lukčeva, pite. Frau Lukčeva, olkaa Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Kiitoksia, puheenjohtaja. Rouva komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Arvoisat tilin tarkastustuomioistuminen jäsenet. On hienoa että nyt meillä on tilaisuus kommentoida niitä ongelmia, jotka liittyvät EU-rahojen tehokkaaseen käyttöön jäsenvaltioiden tasolla ja hakijamaissa niin ikään. Voimme pohtia toimia, joilla voidaan parantaa tilannetta. Tilintarkastustoimistoimen ja komission tiedot osoittavat, että tiettyä parannusta on tapahtunut EU-rahojen hallinnoinnissa ja valvonnassa. Kuitenkin virheiden määrä on jopa 18 prosentin luokkaa. Kun me keskustelemme virheistä ja rikkomusmenettelyistä, haluaisin esittää lukuisia kysymyksiä. Ehkä vanhempien jäsenvaltioiden esimerkit osoittavat, ovatko virheet sellaiset, ne toistuvat, ja voiko komissio tässä tapauksessa pyrkiä välttämään näitä tällaisia usein toistuvia virheitä, niitä samoja virheitä ei tehtäisi uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Ja näytettäisiin esimerkkiä muille maille hyvistä käytännöistä. Liittymistä edeltävä apu on osaltaan mukana vastuuvapausmenettelyssä. Tämä koskee myös minun niin Bulgaria. Liittymistä edeltävänä kautena maat saavat todellakin merkittävää rahoitustukea Euroopan unionin talousarviosta komission kautta. Tarkoituksena on valmistautua EU-jäsenyyteen. Tuona kautena komissio valvoo näitä hakijamaita tai liittymistä valmistelevia maita. Voiko komissio varmistaa, että kaikki liittymistä edeltävänä kautena harjoitetut toimet ja niihin liittyvät ongelmat eivät toistu sitten enää liittymisen aikana, että päällekkäisyyttä ei ilmene. Nyt on puhuttu, että minun maani osalta pitäisi ryhtyä maksujen jäädyttämiseen, niin minun maani on joutunut tällaisten toimien erittäin voimakkaiden sanktioiden kohteeksi. Sanktiot ovat todellakin erittäin vahva väline, jolla voidaan pakottaa maa noudattamaan kaikkia kriteereitä ja kunnioittamaan mekanismeja. Kuitenkin samanaikaisesti totesin, että Bulgariassa on meneillään talouskriisi ja tällä on hintansa. Maassa vaikutukset ovat olleet erittäin ikäviä. Komissaari on niin ikään tämän todennut ja tästä häntä kiitänkin. Maa on jo nyt erittäin hankalassa tilanteessa ja se on joutunut tekemään kipeitä ratkaisuja. Kuinka komissio voisi siis sitten auttaa meitä pääsemään näistä ongelmista eroon? Meillä on vuotuisia hallinnointi- ja valvontamenettelyitä, joilla pyritään varmistamaan, että EU-rahat käytetään asianmukaisesti hyväksi. Kaikki, mitä on tehty, tai nyt, tai nyt kaikki on tehty, mitä on vaadittu tehtävän annetussa ajassa. Maani on äh, antanut Ilmoittautumassa olevansa halukas tulemaan kuultavaksi myöskin tähän valiokuntaan. maanhallitus on valmis tulemaan valiokunnan kuultavaksi varmistaakseen sen, että kaikki mahdollinen tehdään, jotta minun maani kaltainen maa voi päästä ongelmista yli ja se pystyy vastaamaan kaikkiin kriteereihin, ja pistämään täytäntöön kaikki mahdolliset säännöt kaikkien kansalaisten edun nimissä. No, minä uskon, että tämä oli pikemminkin lausunto. No, minä sanon nyt, että me puhumme vastuuvapauden myöntämisestä vuodelta 2007 ja puhumme vähän ehkä myöskin siitä, mitä vuonna 2008 on tapahtunut. No tämä on nyt ihan ok. Meillä on muutamia puheenvuoropyyntöjä vielä ja komissaari odottaa ulkopuolella ja muistakaa nyt, että kun tänään aamupäivällä minun täytyy jo epäystävällisesti evätä puheenvuoroja, mutta Helga Riikalla on vielä puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun ihan lyhyesti, koska en nyt halua toistaa kaikkea sitä, mitä on sanottu. Tämä prosessi, jossa hyväksytään hallintoa, on erittäin dynaaminen ja menneisyyden päätökset vaikuttavat tähän päivään. Ja tämän hetken tapahtumat esimerkiksi eilen hyväksyttiin tämänhetkinen hallonta ensi vuoden osalta. Mutta joka tapauksessa meillä on nyt tämä komission jäsen lausunto. Hän haluaisi toimia vähän tiukemmin ja onnittelen häntä, koska ensimmäiset vuodet tällä lainsäädäntökaudella silloin kommentoitiin hyvin paljon petoksia ja yhä enemmän me keskitymme näihin säännönvastaisuuksiin ja usein kansallinen ja lainsäädäntö ei sovi yhteen yhteisön lainsäädännön kanssa. Ajatellaan esimerkiksi näitä julkisia hankintoja. Sehän on hyvin usein syynä näille komission perusteluille lausunnoille. Tällä hetkellä me olemme jo tarkastelemassa hallinnon yksityiskohtia ja se on erittäin tärkeää, koska tällä tavalla on pystytty parantamaan valvontaa ja kulujen laatua. Sitten kysymykseni liittyy pakettiin, josta komissio on puhunut ja joka liittyy rahoitus- ja talouskriisiin. Yksi tärkeimpiä asioita on rakennerahastojen käyttö jäsenvaltioissa ja erityisesti etukäteismaksujen ja välimaksujen lisääntyminen. Samaan aikaan, tästä mainitsi sekä komissio että tilintarkastustuomioistuin, yksi tärkeimpiä välineitä, joita komissiolla on käytössään, jotta voidaan parantaa valvontaa rakennerahastojen osalta, liittyy siihen, että viivyteltäisiin tiettyjä välimaksuja perustelun lausunnon kerran. Tässä vastuuvapausmenettelyssä ja tulevaisuudessakin Aikooko komissio ottaa huomioon tämän ristiriidan sen välillä, että lisätään välimaksuja ja etukäteismaksuja ja samalla myöskin jäsenvaltioissa on jäsen pidätetty välimaksuja, koska siellä ei ole noudatettu kaikkia valvontaa ja hallintasääntöjä. Uh, Hyvin pikainen vastaus vain, Ensinnäkin me varmistamme yhdessä kaikkien jäsenvaltioiden kanssa tällä hetkellä sitä, että olemassa olevat järjestelmät, niitä tullaan noudattamaan ja mitään välimaksuja ei anneta ennen kuin järjestelmä toimii. Edistystä tapahtuu jäsenvaltioiden puolella. 2007-2013 kaudelle jäsenvaltioiden täytyy toden teolla ryhtyä käyttämään komissiota saamansa rahaa asianmukaisesti hyväksi ennakoiden ominaisuudessa, joten en oikeastaan näe tässä mitään ristiriitaa. Ja myös jäsenvaltioiden etujen mukaista on, että loppujen lopuksi ei juurta käyttämään näitä takaisinperintämenettelyitä ja muita hyväksi. No hyvä rouva Kriil seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että minulla on mahdollisuus puhua täällä. Minulla on huono omatunto jo nyt heti tässä puheenvuoroni alussa, koska minä en todellakaan ole mikään valvoja. Minä pyrin monien muiden kollegojen kanssa harjoittamaan Euroopan alueilla politiikkaa ja toteuttamaan sitä mutta minä olen myöskin sellainen, jotka hankkeiden järjestäjistä, no, tai järjestäjä, jonka puolen hankkeiden järjestäjät, kunnat ja alueet kääntyvät ja mitä varten, he, he sanovat, että mitä varten tämä toimii näin, ei melkein pysty enää hankkeita toteuttamaan. Ja sitten tämä meidän valvontamme on erittäin tiukka ja siksi minä olen hyvin kiitollinen siitä, että täällä on puhuttu yksinkertaistamisesta. Viime viikkojen ja kuukausien aikana olen todellakin käsitellyt tätä ristiriitaa hyvin voimakkaasti. Me haluamme toteuttaa politiikkaa alueilla ja me haluamme, että eurooppalaisia verorahoja käytetään asianmukaisesti. Siksi tässä on ristiriita, koska meidän ideamme että mahdollisimman tarkkaan kaikki lyödään lukkoon, että miten joka ainut sentti saadaan käyttää. Ja sitä varten säännöt ovat niin vaikeita, että jokaista aluetta varten tarvitaan hyvin paksu kirja, että tämä kaikki pystytään selvittämään, eikä alueellinen tai kansallinen byrokratia, joka sen lisäksi vielä tulee suinkaan yksinkertaista sitä. Siksi minun todellinen pyyntöni on, että tehkää yksinkertaisemmat säännöt, jotka pystytään ymmärtämään niin, että sääntöjen väärinymmärtäminen ei johda virheisiin. Ja toisaalta haluaisin vielä hyvin selkeästi sanoa, että 11 prosenttia virheitä on liikaa minä haluaisin päästä tässä selkeästi alaspäin, mutta toisaalta 11 prosenttia virheitä ei suinkaan merkitse 11 prosenttia petoksia. Komissio ja esittelijä myöskin ihan selkeästi tämän sanoivat. Se merkitsee kuitenkin sitä, että jokainen, joka tekee virheitä, ei ole petturi. Ja minä vetoan teihin, hyvät arvoisat kollegat, että ei aina pidä leikata jokaisessa maassa ja täällä parlamentissa niin, että ensisijaisesti ne, jotka saavat apua Euroopan rakennerahastoista, että he ovat sellaisia, jotka haluavat tehdä petoksia, mutta silloin kun tehdään jotakin, niin silloin tapahtuu myöskin virheitä ja juuri sellaisilla aloilla, joita me parlamenttina haluamme erityisesti tukea, eli innovaatiota, ja että meillä olisi kestävää kehitystä rakennepolitiikassa innovaatioiden kohdalla – tämä sisältyy innovaatioihin, että mm, siitä syntyy suurempia e, virhetasoja. Meidän täytyy ensin kokeilla, että mikä mahdollisesti toimii, mutta jos meillä on suuremmat virhemäärät, jotka johtavat siihen, että koko ohjelma, e, ohjelman kohdalla keskeytetään välimaksut, e, kun tiettyjä virhemääriä ei saa ylittää, niin mihin tämä johtaa? silloin jäsenvaltio tai alue eh, tekee vain niitä vanhoja hyväksi osoittautuneita hankkeita toteuttaa, rakennetaan joku tie tai saneerataan teollisuusalue, kaikkea sellaista, mitä jo aikaisemminkin on tehty, mutta joka ei vie meitä eteenpäin. Minä uskon, että tässä kohdin niiden välillä, jotka haluavat maksuja suorittaa ja jotka haluavat tiettyä politiikkaa harjoittaa ja jotka valvontaa harjoittavat, niin meidän pitää löytää yhteinen taso ja yhteinen perusta. Ja minä toivon, että komission ehdotus ei jää tähän, vaan että mennään eteenpäin vielä yksinkertaistamisen tiellä. Kiitoksia. Eli komissio hyväksyy tämän ja sitten herra Duhon. Potýkáme se s vysokou chybovostí. Puheenjohtaja Meillä on tämä korkea virhetaso, mutta meillä on myöskin eh, sääntöjen vastaisuutta. Ja sitten, eh, missä sitten piilee ongelmat? Eurooppalaisessa politiikassa, kohesiopolitiikassa, maatalouspolitiikassa ne johtavat miljoonien eurojen maksuihin vuosittain. Ja tämä luku on hyvin korkea ja minä uskallan väittää, päättää, että näitä summia ei pystytä valvomaan sillä edellytyksellä, että tilintarkastustuomioistuimessa ja muissa valvontaviranomaisissa ei haluta päästä eteenpäin, eh, siis niissä, mitä meillä on käytettävissä. Komissio yrittää ratkaista tilanteen siten, että se haluaa virhemääriä laskea ja he eh, kannattavat järjestelmien yksinkertaistamista. Minusta tämä ei riitä, täytyy mennä pidemmälle. Looginen päätelmä on mielestäni siinä, että on välttämätöntä periaatteessa eurooppalaista politiikkaa leikata siten, että maksujen määrää vuosittain vähennetään. Ja haluaisin kuulla, mitä mieltä komissaari tästä on. Kiitoksia. Geht's in die Richtung? Meneekö se siihen suuntaan? Varmasti me yrittäisimme niiden maksujen lukumäärää, mitä vuosittain toteutamme, niin laskea. Mutta se, mitä meillä jo nyt on, että sitä vielä, että näitä ryhmitettäisiin, niin siitä olisi varmasti apua. Ja toinen kohta, johon haluaisin viitata, on se, että varmasti tulevaisuudessa voimme kuntia ja muita auttaa. Jos se ehdotus, mitä on tehty, että tulee tällainen könttäsumma, ja haluan kuulla tilintarkastustuomioistuimen kannan tähän niin, että pienissä hankkeissa otettaisiin könttäsummat käyttöön, niin minä uskon, että tämä myöskin helpottaisi hallinnollista taakkaa ja byrokratiaa ilman, että menovalvontaa heikennettäisiin niille kollegoille, joilla ei eilen ollut aikaa olla täällä läsnä, niin me käytimme eilen iltapäivällä aika paljon aikaa hyväksyttävän virheriskin tai siitä keskusteluun se on tämän valiokunnan oma-aloitteinen ehdotus, eli me emme sitä vastusta. Herra Fasakas, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä voin esittää asian hyvin lyhyesti, koska edeltävät puhujat kaikki ovat tästä aiheesta puhuneet, mistä minäkin haluan puhua. Mutta ennen, ennen kuin tästä puhun, niin en halua jättää kiittämättä komissaari Hybneriä siitä, että hän on niin rehellisesti vastannut kaikkiin meidän kysymyksiimme ja että hän on asettunut, asettautunut käyttöömme ja tästä varmasti on, seuraa parempi yhteistyö. Niin, herra puheenjohtaja, me puhumme täällä vuoden 2007 vastuuvapauden myöntämisestä, mutta tavoite ei ole pelkästään se, että arvioidaan menneisyyttä, vaikka meillä on siihen oikeus, vaan myöskin menetelmiä ja tulevaisuut, yhteistyötä tulevaisuudessa pitäisi parantaa ja siksi – tästä komission ja rouva Hybnerin lausunnoista ja kaikkien kollegojen lausunnoista, jotka vastasivat, niin haluaisin kuulla vastauksen, että miten te arvioitte nykyistä hätätilaa Euroopassa tänä päivänä ja monet yritykset ovat nyt, tai tämä lama kohdistuu moniin yrityksiin tänä päivänä. Miten näette tämän mahdottoman tilanteen siitä, että nämä maksut olisi mahdollista maksaa joustavammin ja nopeammin ilman, että riskimäärä tästä kasvaisi ja ilman, että näiden maksujen ähm, luotettavuus kärsisi. Ja sitten vielä yksi kysymys, mikäli haluatte siihen vastata. Jos ette nyt vastaa, niin tulevaisuudessa voitte vastata. Eli mitä konkreettisia äh, toimenpiteitä olette Äh, halun, olette suunnitelleet tulevaisuutta varten, niin kuin Rouva Lypsevakin täällä kysyi, jotta mm, konkreettisesti edistyttäisiin. Ensiksi äh, ähm, byrokratian poistaminen, nopeammat maksut tai sitten uudet tavoitteet äh, jo hyväksyttäisiin sellaisia, joita ei aikaisemmin ole Euroopassa hyväksytty tuettaviksi. Ja sitten viimeinen kysymys, kun luin lehdistöstä, niin pitääkö paikkansa, että Romanian ennakkomaksuja nostettiin kahdesta neljään prosenttiin. Miten tämä toimii? Me ajattelimme, että tämä tapahtuisi nyt yhteistyössä parlamentin kanssa. Pitääkö tämä paikkansa vai onko tämä ymmärrettävä yleisesti vai onko tehty ero maittain? Tietenkään tämä ei liity vastuuvapauden myöntämiseen, vaan tulevaisuuden yhteistyöhön. Kiitoksia. Ihan lyhyesti, koska tämä on valtava kysymys. Me vastasimme tähän kriisiin käyttämällä tätä politiikkaa ja lisäämällä investointeja. Eli me päätimme käyttää tätä joustavuutta, jota oli järjestelmässä. Me päätimme laajentaa rahoituksen tukikelpoisuutta kesä, tämän vuoden kesäkuuhun asti ja myöskin yksinkertaistettiin tehtiin poliittisia toimenpiteitä, jotka vaikuttavat PK-yrityksiin, jos niillä ei ole riittävästi maksukykyisyyttä tällä alalla, nyt kun otetaan huomioon, millaisia luottoongelmia tällä hetkellä on. Ja me ehdotimme yksinkertaistamista, joka myöskin toisi lisärahoitusta markkinoille heti prosessin alkupäässä eikä vasta loppuvaiheessa. Tähän liittyy myöskin lisäennakomaksut, joka vaatii sitä, että asetusta muutetaan. Ja jäsenvaltiot ovat tätä tukeneet ja ilmeisesti tässä, tämä nyt odottaa parlamentin hyväksyntää. Tähän liittyvät vanhat jäsenvaltiot, jotka saavat 2,5 prosenttia, ja sitten uudet 12 jäsenvaltiota, jotka saavat lisä 2 prosenttia näistä määrävaroista, jotta niillä olisi enemmän käteistä käytössä, erityisesti pk-yrityksissä ja myöskin paikallisyhteisöissä. Komissio myöskin päätti siitä, että tätä politiikkaa on käytetty vastaamaan haasteisiin, esimerkiksi ilmastonmuutos- ja energiakysymyksissä, ja politiikkaa tällä hetkellä käytetään luomaan bisnesmahdollisuuksia liittyen ilmastonmuutokseen ja energiatehokkuuteen, uusiutuviin energialähteisiin. Tällä politiikalla luodaan bisnesmahdollisuuksia myöskin uusien, uuden teollisen vallankumouksen puitteissa. Yksinkertaistaminen ja näiden rahoituksen käyttöön vauhdittaminen liittyy valvontajärjestelmän tehokkuuteen ja Tällä tavalla Euroopan talous voi päästä yli tästä kriisistä. Ja tämän tyyppisiä investointeja tarvitaan, jotta voimme elvyttää taloutta. Ja tällaisia aloitteita pitää tehdä alue- ja paikallistasolla, ja siksi tämä politiikka on niin hyödyllistä juuri tällä hetkellä. Toivottavasti yksinkertaistaminen myöskin helpottaa tätä tilannetta. Okei, okay, thank you. No kiitoksia. No hyvät ihmiset, huolehditaan siitä, että kahden vuoden kuluttua täällä istuu jälleen valiokunta ja sitten sanotte, no minä sen tiesin. Eli tässä neulotaan hyvin kuumalla neulalla, ei pelkästään Brysselissä, vaan muissakin pääkaupungeissa. Pyydän anteeksi, että sanon tämä näin, mutta tämä on talousarvon valvontavaliokunnan tehtävä Rova Lukuot. Molto brevemente, signor Presidente. Buonasera. Aivan lyhyesti vain puheenjohtaja. Ensinnäkin hyvää iltaa kaikille ja myöskin komission jäsenelle. Halusin vain yksinkertaisesti ilmaista oman erittäin myönteisen mielikuvani tilanteesta sen esityksen perusteella, jonka komissaari Hübner meille antoi vuoden 2007 osalta. Ja tietystikin hän kertoi myöskin ensimmäisistä tuloksista, joita on saatu aikaan toimintasuunnitelman kautta. Tämä osoittaa, kuinka tärkeää on harjoittaa yhteistyötä parlamentin ja komission välillä silloin, kun on kyse budjettista ja vastuuvapausmenettelystä. Tämä on myöskin erinomainen esimerkki komission puolelta siitä, miten komissio pitää kiinni niistä lupauksista, joita se on antanut Euroopan parlamentille ja erityisestikin tälle valiokunnalle. Toisaalta kuitenkin, kun tarkastelemme toimintaa suunnitelman täytäntöönpanoa, mikäli haluamme vähentää virheitä, kunnollinen täytäntöönpano täytyy varmistaa rakennerahastopuolella. Tämä on tullut todetuksi jo täällä tänään iltapäivällä. Tietystikin ne tiedot, joita komissio meille tässä vaiheessa voi toimittaa eri rahoitusoikaisuista ja takaisin perinnöistä, osoittavat, että nyt ollaan oikealla tiellä ja että tilanne on pikkuhiljaa paranemassa. Aivan yhtä ilmiselvää on toinen asia, joista olen erittäin iloinen. Olen kiitollinen kollegoille ja komissiolle myöskin, kun he sanovat, että yksinkertaistaminen on tarpeellista sekä normien että menettelyiden suhteen. Tämä on äärimmäisen tärkeä, mikäli haluamme todella teolla vähentää virheitä ja mikäli haluamme jatkossakin varmistaa sen, että eurooppalaisia rakennerahaston varoja käytetään parhaimmalla tavalla hyväksi. Eh, Tilintarkastustuomioistuimen on antanut melkoisen hyvän mielikuvan siitä, miten rahaa on käytetty hyväksi. Kuitenkin, mikäli vertaamme tilannetta vuoden 2006 vastuuvapauskertomukseen, vain kolme 16 ohjelmasta nyt on toiminut muulla kuin tehokkaalla tavalla. Minun mielestäni tämä on jo huomattavaa edistystä joka toivottavasti jatkuu vielä tulevaisuudessakin tämä hyvä edistys. Haluaisin kuitenkin esittää vielä yhden kommentin. Tämä liittyy siihen tosiasiaan, että tehokkuus on parantunut. Parlamentti ja komissio toivottavasti pystyy tekemään jatkossa vielä läheisempääkin yhteistyötä kuin tänä päivänä. Se, mitä läheisempää yhteistyötä me teemme, mitä lähempänä eurooppalaiset toimielimet ovat toisiaan, sitä tehokkaammin voidaan toimia ja sitä parempia ja laadukkaampia tuotteita voidaan tarjota jäsenvaltioiden käyttöön. Käsittääkseni toimintasuunnitelma sitä otetaan vain vuoden 2009 loppuun saakka. Mitä sitten seuraa? No hyvä, ja sitten viimeinen puheenvuoro kollega Olbricht. Kiitos puheenjohtaja. No, kiitoksia. Ensinnäkin kaksi huomiota ja sitten kaksi kysymystä. Ensinnäkin, uskon, että on erittäin tärkeää, että puheenjohtaja painottaa sitä, että keskustelemme vuodesta 2007. Tämä on tärkeää muistaa. Me olemme talousarvion valvontavaliokunta. Teemme erittäin konkreettista ja tärkeää työtä kaikki muidenkin valiokuntien silmissä. Ja budjettivalvontavaliokunnalta odotetaan, että me keskitymme, keskustelussa vuoteen 2007. Emme voi arvioida arvioida 2007 vuotta ilman, että tiedämme, mitä tapahtuu vuonna 2008. Mikä on suuntaus ollut esimerkiksi vuonna 2007 ilman toimintasuunnitelmaa, koska toimintasuunnitelmahan otettiin käyttöön vuoden 2007 jälkeen eikä vuoden 2007 aikana. Tämä on myöskin tärkeää muistaa. Täytyy muistaa, mikä on suuntaus tai mitä eroa on tapahtunut vuosien 2006 ja 2007 välillä seuraavaa vuotta 2008 arvioimme vasta myöhemmin. Meidän valiokunnassamme keskustelemme edelleenkin ongelmista, jotka liittyvät eroon tehokkuuden ja toisaalta virheiden välillä. Tietystikin mielenkiintoista nähdä, minkälainen korrelaatio on tapahtunut virheiden ja tehokkuuden välillä, miten ne ovat suhtautuneet toisiinsa, miten tämä suhde on muuttunut. Kun me pyrimme parempaan tehokkuuteen, niin pitääkö paikkaansa, että miltei aina tai käytännössä aina huonoin politiikka on seuraamusta virheestä, ei pelkästään virheestä. Kuitenkaan virheet eivät ole ainoa syy siihen, että politiikka on ollut tehotonta. Saattaa olla, että virheitä tapahtuu paljon, mutta samanaikaisesti kuitenkin politiikka on hyvää, tehokkuuden kannalta, joten tämä kaava on paljon monimutkaisempi kuin luulisi, koska vuodesta toiseen tapahtuu kehitystä. Joskus ylämäkeen mennään, joskus alamäkeen, joskus ohjelman loppuvaiheessa tapahtuu erilaisia asioita kuin alkuvaiheessa. Olemme kuulleet niitä johtopäätöksiä, joita parlamentti on esitelty. On sanottu, että menettelyiden vuoksi ja virheiden vuoksi pitäisi unohtaa koko politiikka, kaikki toimet Pyydän kovasti anteeksi, mutta tämä on aivan pähkähullua. Me keskustelemme menettelyistä, me keskustelemme virheistä, mutta ongelma, joka liittyy ohjelman tehokkuuteen, on aivan eri asia. Tehokkuus on aivan eri asia. Sitten kaksi kysymystä. Olemassa todellinen vaara avun saajien tasolla, että tämä tyyppinen keskustelu Euroopan parlamentissa tulee tuottamaan lisää valvontaa, eikä se vähennä valvontaa. me siis yksinkertaista asioita, vaan monimutkaistaminen ja lisäämällä valvontaa. Mitä komissio voisi tehdä varmistaakseen, että valvontaa ei lisätä kansallisella tasolla, vaan parannetaan kansallisella tasolla? Tiintarkastustoimistomme kertomuksesta voidaan havaita, minkä tyyppisestä valvonnasta on kyse, mutta tämä on se ongelma, koska voidaan todeta, että yksi yhden tyyppistä valvontaa voidaan harjoittaa kolmeen eri otteeseen. Ja sitten valvonta tapahtumia onkin 11 jopa. Kaikki eivät peloissaan. Kaikki pelkäävät, mikä lopputulos on. Kyse ei ole siis valvonta tapahtumien määrästä, vaan laadusta. Miten valvotaan paremmin? Sitten kysymys herra de Blasiolle. Keskustelusta voidaan havaita, että on olemassa erinäisiä tukikelpoisuuskriteereitä jäsenvaltioiden tasolla ja eri kriteereitä Euroopan tasolla. Yksi meno, joka on tukikelpoinen kansallistasolla, ei olekaan tukikelpoinen Euroopan tasolla. Miltä suuresta prosenttiosuudesta nähdäksenne on kyse näiden virheiden yhteydessä? Missä määrin nämä selittävät virheitä? Ihmiset, jotka voivat kansallisella tasolla saada tukea tiettyä maksua varten, uskot saavansa Sama tukee myöskin Euroopan tason rahoista. Katsovat, että tämä sama menoerä on tukikelpoinen ja usein sitten tämä avunhakija onkin ansassa, koska hän on näin luullut. Onko tähän mitään yksinkertaisia vastauksia? Ehkä voitaisiin laatia yksi yhtenäinen lainsäädäntö tässä suhteessa, mutta tämä ei ole helppoa. Loppukommentti vielä puheenjohtaja. Pingpong on erittäin mielenkiintoinen menettely. Tätä pitäisi käyttää enemmänkin hyväksi valiokunnassamme, vaikka se ei aina olekaan kaikkein nopein tapa hoitaa asioita. Juu, meidän pitää vielä oppia myöskin joskus puhumaan vähän lyhyemmin ja sitten pyytäisin, että näihin kumpaankin kysymykseen komissio vielä lyhyesti vastaa juuri sitä varten, että mm, me puhumme hyväksyttävistä virheriskeistä, kollega Olbricht, niin sallin, että näistä komission luvuista otetaan muutamia lukuja, jotka mainitaan, ja aina puhutaan valvonnasta. Ne luvut, mitä meillä komissiosta on saatu, niin siellä sanotaan, että aluekehitysrahasto 0,7 prosenttia, siis, ja sosiaalirahaston kohdalla 0,8 prosenttia. Nämä ovat yllättävän pieniä lukuja. Olisi parempi, jos ne olisivat vähän korkeampia. Siellä, missä ne ovat korkeampia, niin tuloksetkin ovat parempia. Tämä vain tiedoksi. Öm, sallin, että sen minulle. Eli Haluaako komissio vielä näihin kumpaankin kollega Olbrichtin kysymykseen vastata? Lyhyesti. Tunnen Olbrichtin ja tiedän, että nämä ovat retorisia kysymyksiä. Mehän tiedämme jo vastaukset näihin kysymyksiin. Uskon kuitenkin, että tässä keskustelussa no, Tästä koituu tietysti monenlaisia seuraamuksia tämän salin ja Brysselin ulkopuolella, mutta käsittääkseni tämän keskustelun tarkoitus on se, että me kaikki haluamme tuottaa paremman järjestelmän, mitä tulee hallintoon, vastuukysymyksiin ja myöskin tuloksiin. Eli konkreettisesti toivomme, että tämä keskustelu auttaa meitä jonain päivänä pääsemään yhteen tilintarkastusjärjestelmään. Uskon vakaasti, että me olemme siirtymässä tiettyyn suuntaan. Tuloksia nyt ei vielä näy, mutta jos nyt näemme, millaisia reaktioita on jäsenvaltioita tietyissä konkreettisissa tilanteissa liittyen yksinkertaistamiseen nyt kriisin yhteydessä ja kansallisiin ilmoituksiin liittyen, myöskin siellä tapahtuu muutoksia. Siellä on edistymässä ja olemme saavuttamassa kriittisen massan, ja toivottavasti vuoden 2013 jälkeen meillä on järjestelmä, jolla voitaisiin leikata näitä valvontakuluja. Ja silloin valvonta ja hallinta järjestelmistä tulisi tehokkaita ja edullisempia, koska tärkeää on myöskin se, miten tämä politiikka vaikuttaa Euroopan talouteen ja yhteiskuntaan, ja aika usein se unohtuu, kun keskustellaan näistä asioista. Useimmitenhan keskustellaan näistä aspekteista, mutta ei tämän asian toisesta puolesta. Sitten tämä toinen kysymys. No en nyt varmaan tiedä vastausta, mutta tätä politiikkaa ei valvota kovinkaan paljon kansallisella tasolla. Eli tämäkin aspekti on otettava huomioon Ja tulevaisuudessa voitaisiin ottaa tämä huomioon ja tähdätä yhteen järjestelmään suhteessa kansallisiin politiikkoihin. Ja voisimme tehdä eurooppalaisesta kansallisesta tasosta yhden projektin, mutta nämä ovat vielä avoimia kysymyksiä. Ehkä tilintarkastustuomioistuin voi vielä tässä tämän viimeisen puheenvuoron johdosta käyttää puheenvuoron Rova Kaljula. Kiitos, on kommentoida, kommentoida vain yhtä seikkaa. Ensimmäistä kysymystä Mikeli Virreitä enemmän. Onko politiikka huonompaa? Voiko politiikka olla hyvää, vaikka virheitä on paljon? pääasiallisin kor, korjausmekanismi on muuttaa ohjelmaa ja yleensä järjestetään kilpailu – EU-rahan saamiseksi. Ja mikäli kuvitellaan, että ensimmäinen hanke oli ehkä kaikkein sopivin ja vastasi parhaiten tavoitteita, mutta teknisesti on aina virheitä, sen tilalle täytyy ottaa jokin toinen hanke. Ja myöskin usein on aikapaineita, koska ohjelmakausi on kulmassa umpeen, joten tässä täytyy olla myöskin negatiivista vaikutusta tehokkuuteen ja politiikkaan. Monet kiitokset Kiitoksia tästä pitkästä ja perusteellisesta keskustelusta ja sitten esittelijän puolesta pyydän anteeksi. Ja sitten kiitän komissiota, tilintarkastustuomioistuinta ja kollegoja. Minä eh, päätän nyt tämän puolen kohdan käsittelyn ja hyvin lyhyt tauko, jotta voimme eh, henkilöstöä vähän vaihtaa ja sitten jatkamme komissaari Potocnikin kanssa.